Olemme hiukan myöhässä, mutta meidän täytyy nyt järjestäytyä ensi kerralla, jotta voimme aloittaa ajoissa. Menen heti esityslistalle. Ensimmäinen kohta. Esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole huomioita, niin esityslistan luonnos voidaan katsoa hyväksytyksi ilman muutoksia. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin tulkkaus. Tänään meillä on tulkkaus 23 kielellä. Ja kun ajatellaan sitä, millainen monikielinen lähestymistapa parlamentissa on, niin yritämme aina saada mahdollisimman paljon kieliä käyttöön valiokuntakokouksiimme. Meidän täytyy katsoa, miten tulkkeja on saatavilla. Ja ehkä joskus täytyy järjestää kokouksia saleissa, joissa ei ole kaikkia koppeja käytössä, ja silloin saattaa käydä, että joitain kieliä on sitten vähemmän käytössä hän täytyy nyt säästää. Ja pyytäisin kaikkia valiokunnan jäseniä, että kun he eivät ole paikalla jossain kokouksessa, niin ilmoittakaa siitä sihteeristölle ajoissa. Tällä tavalla voimme sitten tarpeen tullen vähentää kokouksessa käytössä olevia kieliä. Tällä tavalla voimme vähän vähentää tulkkauskustannuksia. Sitten toinen ilmoitusasia, eli tämä webstreaming tässä valiokunnassa. Eli me jatkamme niin kuin aikaisemminkin, eli kokoukset välitetään internetissä. Kuten tiedätte, ympäristövaliokunta on se valiokunta, joka johtaa tätä prosessia, jonka tarkoituksena vähentää paperin käyttöä Euroopan parlamentissa. Ja tässäkin tapauksessa, mikäli täällä on jäseniä, jotka eivät halua tätä paperiversiota, vaan haluavat nämä kokousasiakirjat ainoastaan sähköisessä muodossa, näitähän löytyy valiokunnan internetsivuilta. Niin jos kollegoita kiinnostaa se, että heille ei jaeta näitä paperikopioita, niin voitte ilmoittaa siitä sihteeristölle. Sitten toinen ilmoitusasia. Tämä tervetuliaispaketti ympäristövaliokunnassa. Se on pöydällänne eri kielillä. Tämä on teille jaettu ja siellä on esittely, ympäristövaliokunnan esittely ja siellä on hyödyllistä tietoa lainsäätö, lainsäädäntömenettelystä Euroopan parlamentissa ja myöskin tietoja liittyen toimintoihin, joita tullaan toteuttamaan kahdeksannella lainsäädäntökaudella. Sähköinen versio tästä tervetuliaspaketista löytyy internetsivuilta, valiokuntamme sivuilta. No sitten seuraavaksi miellyttävämpi ilmoitusasia. Niin kuin aina on tehty, niin tänään iltapäivällä 15 minuuttia ennen kuin aloitamme iltapäiväkokouksen – eli siis 14.45. Otamme tämän perheportretin, eli siis ryhmäkuvan valiokunnasta. Ja pyytäisin, että kaikki tulisivat paikalle, jotta voimme sitten ottaa tämän valokuvan, jota sitten voimme käyttää eri yhteyksissä. Valokuva otetaan tässä kokoussalissa. Ja valiokunnan seuraava kokous on 3. syyskuuta 9.12.30 ja 15.18.30. Mutta sitten 4. syyskuuta kokous on peruutettu. Ja nyt voimme sitten siirtyä esityslistalla eteenpäin. Eli puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden suosituksista 14. heinäkuuta Strasbourgissa pidettiin koordinaattoreiden kokous. Ja pöytäkirjakokouksesta on lähetetty kaikille ja nyt se löytyy sitten kokousasiakirjoista. En ole saanut mitään huomioita poliittisilta ryhmiltä, eli voimme katsoa sen hyväksytyksi. Kaikki nämä asiakirjat löytyvät sitten sähköisessä muodossa valiokunnan nettisivuilla. Eli sitten seuraava kohta esityslistalla Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015. Komissio koordinaattori ystävällisesti, kun oli budjettivaliokunnassa, minulla oli siltä kokemusta ja olin yleisesittelijä budjetin osalta ja minua on pyydetty laatimaan ympäristövaliokunnan lausunto. Tämä on teille eilen lähetetty sähköpostitse ainoastaan englannin kielellä, koska meillä on ollut aika tiukka aikataulu. Eli nyt vaihdan hattua ja jatkan. tämän lausutulonnoksen esittelyä, joka on laadittu budjettivaliokunnalle koskien talousarviota 2015. Lausutuluonnoksessa Ensinnäkin on korostettu, millaisia maksuja ja sitoumuksia meillä on seuraavassa budjetissa. Ja kuten aina käy näissä maksusitoumuksissa, niitä on enemmän kuin maksuja ja historiallisesti tämä on johtanut sitten siihen, että vuodesta vuoteen nämä maksamattomat sitoumukset ovat lisääntyneet. Eli nämä maksuja, joita ei makseta vuoden aikana ja jotka sitten lykkääntyvät ja jotka pitää vielä maksaa. Budjetissa on havaittu kohtia, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimialaan. Ja ennen kaikkea tietyissä hankkeissa saattaa piillä vaara – joka liittyy nyt rajallisiin maksusitoumusmäärärahoihin. Lausunnossa on otettu esille kohdassa seitsemän, että mitä tulee tähän LIFE-ohjelmaan, ja kun otetaan huomioon edellisen vuoden budjetti, niin siellä on lisäys 2,3,3 miljoonaa ympäristön osalta ja 7,2 miljoonaa ilmastonmuutokseen. mutta tämä ympäristökorotus, tai siis ilmastonmuutoskorotus, sillä pitäisi kattaa kaikki tarpeet 2015. Ja osio, joka liittyy ympäristöön, osoittaa, että meiltä puuttuu maksusitoumusmäärärahoja, jotta pystyisimme kattamaan kaikki vuoden 2015 tarpeet. Eli ensi vuoden lokakuussa budjettikohdat tässä kohdassa ovat sitten sellaisia, että niistä puuttuu maksusitoumusmäärärahoja. Ja siksi lausunnoissa on pyydetty, että neuvosto ja komissio varmistaisivat, että on riittävästi varoja budjetissa mahdollisesti lisätalousarvioiden kautta, jotta voimme sitten hoitamaan hankkeita, jotka liittyvät ympäristöön vuonna 2015 ilman, että tulee mitään taukoja johtuen määrärahojen puutteesta. Sitten muita aiheita, joita on käsitelty lausunnossa, liittyvät virastoihin. Tehän tiedätte, että meillä on hanke, jonka tavoitteena on viidessä vuodessa vähentää viidellä prosentilla henkilöstöä, joka toimii kaikissa komission yksiköissä ja virastoissa. Tässä on se riski, että joissain virastoissa ilmenee ongelmia, erityisesti mitä tulee virastoihin, joiden toiminta liittyy ulkoisiin toimiin. Eli he saavat osan resursseista, eivät komission budjetista tai Euroopan budjetista, vaan osa varoista tulee suoraan varoista, joita yritykset ovat maksaneet. Ja tässä on se riski, että tietyissä virastoissa syntyy ongelmia. Ja tästä syystä olemme viitanneet kahteen virastoon ja olemme osoittaneet, kuinka kriittinen tämä tilanne on. Ja meidän pitää vähentää tiettyjä määrärahoja näiden virastojen hyväksi. Ympäristövaliokunta pitää erittäin tärkeänä valmistelevia toimia ja pilottihankkeita. Ja se, näin ollen me kaikki pidämme erittäin tärkeänä sitä, että pilottihankkeita valmistelevat toimet, jotka liittyvät meidän valiokuntamme toimialaan, niiden pitää saada rahoitusta vuoden 2015 budjetista. Tässä nyt sitten lyhykäisesti oli tämä lausunto. Ja nyt annan heti puheenvuoron komissiolle. Meillä on täällä edustaja François Kazana, rahoitusyksikön päällikkö ympäristöpääosastosta. Olkaa hyvä. Le président. Kiitos puheenjohtaja. Pari sanaa. Kysymys on ympäristöbudjetista ylipäätänsä. Ja tässä on 480 miljoonaa vuonna 2015 budjetti, alustavassa budjetissa ja maksumäärärahoissa 380 380 miljoonaa euroa vuodelle 2015, eli 145 miljoonaa euroa maksumäärärahoin vaikuttaa heikolle. Mutta tämä on jäävuoren huippu, koska tässä on erilaisia ympäristö- ja ilmastonmuutosmenoja muissa EU-politiikka-alueissa, yhteisessä maatalouspolitiikassa, tutkimuspolitiikassa, ulkosuhteissa – Meillä ei ole näistä menosta tarkkaa tietoa, mutta se arvioidaan yhteisön budjetista noin 15 prosenttiin. Sitä osuutta pitää pitää vihreänä. Ja meillä on kahden vuoden ajan ollut näiden menojen seurattavuusjärjestelmää ilmastonmuutostaistelun osana ja myöskin osana biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, säilyttämisessä. Tämä ympäristöbudjetti budjetti annoin 80-85 prosenttia Lifeista. Sinä maksuja kansainvälisille järjestöille, jotka toimivat aktiivisesti ympäristöasiassa, Ja siinä on maksuja virastolle, kuten puheenjohtaja mainitsi, sitten pilottiprojekteja ja valmistelevia toimia. Vuonna 2015 komission budjettiehdotus noudattaa monivuotista maksuohjelmaa kuten myös virastojen menoja koskeva ohjelma. Kööpenhaminan ympäristövirasto on virasto, jota pidetään sellaisena, joka on täydessä vauhdissa. Ja me seuraamme sitä sellaisin rajoittein, jotka koskevat tämän tyyppisiä virastoja. Vuonna 2015 on joitakin pelkoja tai huolenaiheita, jotka koskevat maksumäärärahoja, kuten puheenjohtaja mainitsi ja suhteessa tarpeisimme on arvioitu, että lokakuusta lähtien, jos ennustukset toteutuvat, me kohtaamme maksuongelmia ja me tarvitsemme mahdollisesti siirtoja muista budjettikohdista. Mutta komissio kokonaisuudessaan on suunnilleen samassa tilanteessa. Toiseksi 2015 ajatellen, ajatellen meidän maksuja Helsingin kemiavirastolle ja liittyen ympäristötorjunta-aineisiin. Tämän viraston maksut tulevat teollisuudelta, kun se rekisteröi tuotteita. Ja sen tulot ovat merkittävästi ennustettua alempana 2013-2014 tuki on ollut tulossa ja nyt maksut ovat laskemassa ja ongelma muuttuu systeemiseksi ja meidän täytyy löytää kestävämpiä ratkaisuja tähän ongelmaan. 2015 vuotta koskeva toinen ongelma on, koskee monivuotista rahoituskehystä, mutta nyt kyseessä on ensimmäinen vuosi, jolloin kehys on voimassa ja tässä on kuusi uutta tekijää. Ensinnäkin LIFE-ohjelman hallinta delegoidaan pitkälti tämän panevalle virastolle, pk-yrityksistä vastuussa olevalle ja toiseksi käytämme ensimmäistä kertaa yhteisen budjetista varoja, jotka investoidaan Euroopan investointipankin hallinnoimiin investointivälineisiin, onpa kysymys sitten ilmastonmuutoksen vastaisista toimista tai mon, ympäristön monimuotoisuudesta. Tässä pääpiirteet budjetista. Ja kenties annan puheenvuoron Kiidon de Glerkille kollegalle, joka puhuu budjetista. Kiitos. Kun ajatellaan kuluttajan suojaa ja terveyttä, jota kansanterveysohjelmasta hallinnoidaan ja kasvien ja terveysohjelmasta hallinnoidaan, niin puhumme noin 475 miljoonasta maksumäärärahoina. Ne jakautuvat kansanterveyden, eläinterveyden ja kasviterveyden osalle ja sitten kolme säätelyviranomaista. omaista. Kun ajatellaan maksusitoumuksia ja määriä toisella, toisena vuonna rahoitusnäkymissä, Ja sitten kun muistamme kolme säteilyvirastoa, niin ähm, maksusitoumukset, joista on päätetty ja jotka ovat mukana komission tiedonannossa äh, heinäkuulta 2013. No sitten maksumäärärahat. Meillä on vähän sama tilanne kuin jota kollega kuvaili ilmastoosastossa. Varat ovat varsin rajalliset. Meillä on rahoituskehyksen katto vastassa ja pieniä ongelmia syntyy maksujen kanssa, mutta totta kai tämä riippuu pitkälti siitä, minkälaisessa aikataulussa budjettia täytäntöön pannaan. Maksuja välttämättä ei toteuteta samaan tahtiin kuin maksusitoumuksia, eli täytyy katsoa, miten tämä tilanne sitten toteutuu. No sitten säteilyvirastot ja henkilöstötilanne siellä – komissio on päättänyt noudattaa myös näissä virastoissa tätä leikkauspolitiikkaa niin, että virastojen kesken tietty henkilöstömäärä sitten uudelleen allokoidaan. Tämä pätee myös näihin kolmeen virastoon, jotka tällä alalla toimivat. Kiitos. Grazie. Adesso... Kiitoksia. Sitten täällä on puheenvuoropyyntöjä. Oliko Kiitos puheenjohtaja. Paljon ra- kiitoksia raportista. Haluaisin sanoa vain pari asiaa liittyen siihen, mitä te sanoitte, puheenjohtaja sanoi maksusitoumusten ja maksujen välinen kuilu merkitsee, että komission pitäisi keskittää menoja kuilun pienentämiseksi. Ja sitten virastoista minusta on tervetullut, että PK-yritysten toimenpaneva virasto on mukana, koska se ruokkii yrittäjyyttä ja innovaatioita, että kovasti tarvitaan ympäristökysymyksissä – ja sitä kautta teollisuutemme pysyy jo johtavassa asemassa ympäristökysymyksissä. Minusta on tervetullut, että Euroopan investointipankki on myöskin tärkeässä asemassa. Tämä helpottaa innovaavien tuotteiden kuuteen luonnonpääoman rahoitusinstrumentin mukana. Ja sitten DG Sanko, oikein mukavaa, että komissiosta on DG Sanko myös mukana, koska olen aika huolestunut siitä, että tarttuvien eläintautien rahoitus, esimerkiksi sikainfluenssaan jonka johon liittyvä epidemia maksoi 5 miljardia euroa. Ja meillä on reservissa vain 400 miljoonaa euroa. Jälleen kuilu on iso. Se huolestuttaa minua kovasti. Sen halusin sanoa kiitos. Grazie. Kiitos sitten. Grote, Grote. Kiitoksia Meillä on ollut tässä vain viikko aikaa. Tässä on tehty etukäteistyötä ja saimme juuri kuulla näistä virastoista. Eli niiden tilanne on se, että niissä on yhä enemmän menoja, mutta sitten rahoitus ei pysy perässä. Ja sitten on puhuttu tästä 5 prosentin supistuksesta henkilöstön osalta, Tästä nyt on usean kertaan puhuttu tässä ympäristövaliokunnassa aikaisemmin. Haukin kanssa hän oli pysyvä esittelijä. Ja nyt sitten ongelmia on syntynyt. Ja pyytäisin nyt, että tulevaisuudessa tähän suhtauduttaisiin vakavammin, koska tästä asiasta joudutaan aina puhumaan uudestaan. Eli todellisuus ja tavoitteet ovat kaukana toisistaan ja meillä on nyt ongelmia. Ja tämä ongelma pitää nyt ottaa käsiteltäväksi ja meidän täytyy pystyä toimimaan joustavasti ja varmistamaan virastojen toiminta. On yrityksiä, jotka rekisteröivät tuotteitaan esimerkiksi emassa ja joutuvat maksamaan niistä kustannuksia, mutta heillä on sitten oikeus siihen, että heidän asiansa hoidetaan pikaisesti ja tehokkaasti. Ja virastojen pitää tätä varten sitten saada rahoitusta kuitenkin henkilöstölleen. Grazie, Mr. Kiitos sitten, Gerbrandi. Much, Mr. Chairman, and... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä ensimmäisestä ympäristövaliokunnan lausunnostanne. Minulla olisi kaksi kysymystä, jotka liittyvät budjettiin ja haluaisin kuulla myös komissiolta vastauksia. Ensimmäinen liittyy luonnon moninaisuuteen. Sen tiedonantoon perustuen Komissio on laskenut, että tarvitsisimme noin 5,8 miljardia vuodessa, jotta pääsisimme tavoitteisiimme, jotka on kirjattu biodiversiteettistrategiaan. Minä olen jättänyt joku sen kirjallisen kysymyksen juuri ennen vaalitaukoa. Ja vastaukset olivat aika lailla hämmästyttäviä. Minä en kysynyt Euroopan budjetista, koska sehän on aivan avoin ja selkeä, vaan kysyin biodiversiteettibudjetista jäsenvaltioiden tasolla. Kuva on selvä. Komissiolla ei ole käsitystä eri jäsenvaltioiden biodiversiteettibudjeteista. Kysymykseni komissiolle kuuluukin, mikä on seuraava vaihe? Miten me pääsemme biodiversiteettistrategian tavoitteisiin, kun 3,46 miljardia LIFE-ohjelmassa seitsemälle vuodelle ei edes riitä yhdelle vuodelle Euroopassa. On aivan päivän selvää, että me emme voi ottaa vastuuta biodiversiteetin hoitamisesta kaikilta jäsenvaltioilta. Kenties komissio voi hieman selvittää, mikä sen suunnitelma on, jotta se painostaisi jäsenvaltioita enemmän, jotta ne olisivat avoimempia budjetin suhteen biodiversiteettialalla. Toinen kysymykseni liittyy myös luonnon moninaisuuteen ja maanviljelyksen, elintarviketuotannon ympäristöön. Olen tehnyt tarkistuksen maatalousvaliokunnassa viime kaudella niin, että saataisiin tähän budjetin osaan huomattava varaus Meillähän oli noin 2,5 miljardia euroa vuositasolla tässä budjettikohdassa aiemmalla kaudella. En ole varma, mikä tämä summa on tällä hetkellä, mutta tuskin se kovin paljon pienempi summa on kuin tämä 2,5 miljardia. Jos tätä virrataan seitsemän vuoden LIFE-budjettiin, niin siinä on valtava ero. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan ympäristöhyödyt tältä, tästä 2,5 miljardista vuositasolla ovat täysin tuntemattomat. Niitä ei tiedetä. Voi olla, että ne ovat hyvinkin rajalliset. Viime vuonna budjettivaliokunnassa halusin asettaa 10 prosenttia tästä budjetista varaukseen niin, että se olisi käytettävissä vain sitten, kun ympäristöhyödyt osoitetaan joko jäsenvaltioiden tai komission toimesta. Miten tilanne on kehittynyt sitten viime vuoden? Minusta meidän ei pitäisi käyttää rahaa näin paljon sellaiseen toimeen, jolla on niin vähän relevanssia budjettikohdan merkityksen kannalta. Adesso la parola. Sitten Girling. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen teitä myöskin. Lähdette nopeasti liikkeelle tuon niin meillä ei ollut, ole ollut hirveästi aikaa lukea mietintöä, mutta muutama näkökohta ryhmäni kannalta. Ensinnäkin. Jossakin pitäisi tunnustaa se, että jäsenvaltiot ja hallitukset ovat kovin paineten alle vähentää menoja ja saamaan budjettitasapainoon uusien komission ja eu vaatimuksista. Ja pitäisi tunnustaa. Minusta on hullua sanoa, että ympäristöbudjetin pitäisi säilyä koskemattomana. Kuten kaikkia budjetin osia siihen täytyy tarkastella. Ja siihen liittyen haluaisin vähän tiukempaa kieltä ja vähemmän tällaista suojelevaa kieltä, koska jokainen valiokunta sanoo, että heidän työnsä on kaikkein tärkeintä ja ja sitä täytyy suojella ja sen ympärillä täytyy rakentaa suoja-aita. Meidän täytyy asettaa prioriteetteja ja täytyy tunnustaa, että, että on asioita, joilla on vähemmän prioriteetteja, ja mikä ottaa sitten keskittymistä prioriteetteihin. Kun me käsittelemme säätelyjä tässä valiokunnassa, meillä sanotaan, että niillä on sen kielteinen budjettivaikutus. Budjettineutraali puhuja korjaa niillä ei ole mitään vaikutusta. Pari vuotta myöhemmin komponentteja tarkastelee, että, että kerrotaan, että virastot eivät esimerkiksi pärjää. Ja täytyy olla tiukempia ja tarkastella virastojen toimintaa ja kysyä, miksi budjettineutraalit vaihtoehdot eivät olekaan tarjolla. Tekevätkö virastot jotain, jota ei pitäisi tehdä? Ja jos me teemme, kuten herra jota sanoi, jos me vaan tarjoamme niille lisää tehtävää, niin täytyy ajatella niiden työtasoa ja miettiä, missä työtä voi vähentää. Haluaisin virastojen kykenevän lisäsäästöihin. Tässä puhutaan 5 prosenttiin vähennyksistä henkilöstökuluissa, mutta tiedotusbudjetissa ja, ja missioiden budjetissakin on leikattavaa. Näiltä linjoilta tulemme tekemään pari tarkistusta. Kiitos lausunnosta. Grazie, adesso la parola. Kiitos sitten Lainen. Ja, danke, Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. EUlla on monia kansainvälisiä sitoumuksia ilmastokysymyksissä. Ennen vaaleja kuulin, että meillä oli rahoituksesta puutetta, jotta pystyimme hoitamaan nämä velvoitteet, ja ehkä komission pitäisi tähän vielä ottaa kantaa. Grazie, Miss Kiitos sitten Krostet. Niin, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata virasto-ongelmaan ja puhua virastosta, jonka tunnen aivan erityisesti, nimittäin Lontoon lääkevirasto. Vuosikausia sille on annettu yhä suurempaa vastuuta, tärkeitä tehtäviä, jotka ovat erityisen merkittäviä. Tietyt tehtävät ovat sellaisia, että niitä on kovin vaikea sitten palauttaa. Kyse on markkinoille saattamisesta, lääkevalvonnasta. On tiettyjä lääkkeitä, muun muassa innovatiivisia lääkkeitä, joiden väistämättä on käytävä lävitse tämä markkinoille saattamismenettely virastossa. Joka vuosi budjetissa täytyy taistella ja todella varmistaa, että virastolla on sellainen budjetti, minkä se tarvitsee. Ja sitten matkan varrella käy niin, että työtaakkaa vain kasvatetaan virastossa ja aina pyydetään, että nopeammin, nopeammin. Tässä täytyy olla valppaana. Kenties on sellaisia virastoja, joissa tilannetta voidaan keventää, mutta ei ainakaan lääkevirastossa. Meillä on todellakin se tilanne, että täytyy valvoa, että tämä viraston budjetti on sellainen, joka mahdollistaa sen, että kaikilla Euroopan kansalaisilla on mahdollisuus saada parem- hyötyä paremmasta kansanterveydestä, hyötyä lääketurvallisuudesta. Grazie. Adesso Mr. Eichhout. Kiitos sitten Eichhout. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos lausunnosta. Minulla on yksinkertainen kysymys. Hauk was always taking the Kiitos. Aikaisemmin kun Jutta Hauga oli täällä, hän aina palaa T-alustavan budjetin. Joten budjetissa oli paljon korjauksia alustavan budjetin palauttamiseksi. Ajatteko te tehdä näin myöskin? Vai odotatteko, että jäsenet tekevät tällaisia aloitteita? No essendoci altri interventi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli annan vastauksia ja sen jälkeen sitten komissio voisi täydentää niitä. On selvää, että niin kuin aina olemme tehneet, budjettiluonnos komissiosta sisältää maksusitoumuksia ja maksusitoumus, maksumäärärahoja. Ja usein neuvosto haluaa leikata näitä sitoumuksia, jotta voidaan tehdä tällaisia lineaarisia leikkauksia, eikä oteta tällöin huomioon erityisiä tarpeita yksittäisissä hankkeissa, vaan halutaan vain jotenkin yleisesti hillitä menoja jäsenvaltioissa. Mutta joskus komission ennuste on sitten tasapainoinen, jossa otetaan huomioon eri hankkeiden vaikutukset, joita kullakin virastolla on hoidettavana – Eli minä esitän kaikki nämä tarkistukset, jotta voidaan saada tämä budjetti sellaiseksi, että mekin voimme siihen tyytyä. Ja kun neuvotellaan budjetista, budjettivaliokunta tässä tapauksessa yrittää sitten neuvotella neuvoston kanssa ja saada aikaan sitten sopimuksen sovittelussa. No sitten tuli komissiolle kysymyksiä, eli komissio saa puheenvuoron, jotta se vastaisi itselleen osoitettuihin kysymyksiin. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan kenties kahteen kysymykseen, jotka koskevat biodiversiteettiä. Mitä biodiversiteettiin tulee ja tähän äh, jäävuoren huipun kätkettyyn osaan tulee, jonka jo mainitsin. Komissio tuli antamaan merkki, kuten mainitsin. Sillä oli ollut kaksi vuotta näiden menojen seurattavuusjärjestelmä, joka koskee yhteisöbudjettia. Mitä jäsenvaltioiden budjettiin tulee, se mitä komissio pystyy tekemään niillä linjoilla, mitä tilintarkastustuomioistuin ehdotti biodiversiteettikertomuksessaan vaadetta, että jäsenvaltiot raportoivat menosta ja me voimme vaatia, että jäsenvaltiot käyttävät metodologiaa, joka takaa, että kertomukset ovat johdonmukaisia, vaikka nähdä, että jäsenvaltio muuta voisi tehdä suhteessa jäsenvaltioihin. Mitä tulee maatalouden ja ympäristötoimiin, voimme pitää myönteisenä äskettäistä askelta budjetin arvioinnissa, jossa olemme siirtyneet laskelmista ja kontrollista, joka perustuu vain menokäytön oikeudellisuuteen ja yhä enemmän olemme siirtyneet toimintatarkastuksiin ja menojen todellisen vaikutuksen arviointiin. Ja yhä enemmän tilitarkastustuomioistuin lanseeraa erityiskertomuksia erityispiirteistä, kuuteen, ympäristömaatalous, biodiversiteetti ja maatalouspolitiikkaan liittyvät vesiensuojelutoimet. ja myös ilmastonmuutokseen liittyvät toimet. Ja tästä näkökulmasta, vaikka emme aina ole tilintarkastustuomioistuimen kanssa, tässähän on tällainen vastakkainasettelu ennen lausuntojen tekemistä. Me seuraamme tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. on itse seuraa myös muutoksia. Ja tästä, nämä tiedot sitten esitellään myöskin parlamentissa. Mitä tulee ympäristövelvollisuuksien seurantaan, annan ehkä Rudille puheenvuoron. Hän on pääjohtajana vastaavassa osastossa. Thank you, chairman. Um... Kiitoksia. Kiitos myös puheenjohtajalle. Kun ajatellaan ilmasto, kansainvälisiä ilmastosopimuksia, niin meillähän on vuosimaksu sihteeristölle. Tällaisia sopimuksia on viisi. Me maksamme YK on ilmastonmuutoskonferenssille myös tällaisen maksun. Meillä on myös Kioton pöytäkirja ja sitten päästöjen rekisteröinti. Sinnekin maksetaan ja Viinin ja Montrealin pöytäkirja otsonin suojaamiseksi. 850 000 puhu, on tämä summa vuositasolla. Olemme maksaneet nämä maksut jo vuodelta 2014. Eli nämä on maksettu ja varmistamme, että ne voidaan maksaa myös ensi vuonna jos budjetti pysyy ehdotetulla tasolla. Kiitos puheenjohtaja. Rego, And if I may just... No, rata. The swine flu. Ja jos voisin vastata kysymykseen, joka liittyy sikainfluenssaan, kehys on julkaistu 27.6. astunut voimaan 30. kesäkuuta. Tässä asiakirjassa lyödään säännöt lukkoon koskien eläistautien voistamista Ja jäsenvaltioiden tehtävä on sitten oikeaan aikaan julkaistettava ohjelmassa tämä vuosittainen menettely. Ja tässä nämä taudit tulevat sitten tunnistettua. Grazie, grazie a tutti per il contributo. Kiitos kaikille. Ja sitten aikataulusta budjettimenettely on tänä vuonna paljon tiiviimpi, koska kyseessä on vaalivuosi. Eli meillä on nyt todella vähän aikaa käytössä. Määräaika tarkistusten jättämiselle budjettiin on 24. heinäkuuta kello 16 ja sitten tarkistukset lausuntoon pitää laatia pelkästään englannin kielellä. Äänestys toimitetaan 3. syyskuuta valiokuntakokouksessa. Ja ainoa asia, jonka vielä sanoisin, ja kaikki ehdotukset pilottihankkeista ja valmistelevista toimista pitää esitellä tarkistusten muodossa budjettiin huomenna iltapäivällä kello 16 mennessä. Ja nyt varmaan sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Syyskuussa 2014 pidettävän YK ilmastohuippukokouksen valmistelu. Kuten tiedätte, 23. syyskuuta YK pääsihteeri Ban Ki-moon järjestää ilmastohuippukokouksen YK yleiskokouksen yhteydessä – ja huippukokous on järjestetty, jotta saataisiin poliittisia sitoumuksia ilmastokonferenssissa, joka pidetään Limassa ja Pariisissa joulukuussa 2014 ja 2015. YK pääsihteeri on pyytänyt, että kansalaisyhteiskunta ja hallitukset ehdottaisivat kunnianhimoisia hankkeita huippukokoukseen – jotta voitaisiin saada aikaan, josta päästäisiin niihin tavoitteisiin, joita meillä on ilmaston alalla. Tällä on ilmastopääosaston pääjohtaja Joseph Becker, ja hän esittelee meille sen, missä nyt mennään, kun ajatellaan huippukokouksen valmistelua. Ja totta kai hän vastaa sitten kysymyksiin, joita valiokunnalla saattaa olla. Eli nyt 10-15 minuuttia sitten Jostel Bekelle, ja hän tekee meille tämän esityksen. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, it's a real pleasure for me to be... Kiitos puheenjohtaja. Minulle on suuri ilo olla tässä uudessa ENVI-valiokunnassa teidän puheenjohtajuutenne alla. Tämä on ollut vaikutusvaltainen valiokunta ja odotamme yhteistyötä kanssanne tällä lainsäädäntökaudella. Keskityn parin kohtaan Ban Ki-moon huippukokoukseen. Tärkeintä kysyä, miten sijoittaa Ban Ki-moon huippukokous suhteessa kansainväliseen ilmastonmuutoskonferenssiin. Tämä tulee olemaan ensimmäinen maailmanjohtajien tapaaminen Kööpenhaminan jälkeen, jossa pyritään pohjustamaan uutta kansainvälistä Pariisin ilmastosopimusta, joka tullaan sopimaan, kuten kaikki toivomme, syyskuussa 2015. Mitä sanotaan, mitä tulee tapahtumaan Pankki muun kokouksessa tulee olemaan tärkeää sopimuksen pohjustamisessa. Joten pari sanaa siitä, missä mennään uuden sopimuksen suhteen. Tiedämme, että tutkijat, jotka ovat kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin 2013 raportissa ilmaisseet kantanaan kollektiivisesti, ovat todenneet, että kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutuksen kuuluu vuosina lopussa 2,6-3,4 asteen ilmaston lämpötilan kohoaminen nykyiseen nähden, ja tämä on estettävä, ja tarvitsemme maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen rajoittamaan ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen korkeimmillaan, mikä jo hyväksyttiin jo YK on ilmastonmuutospuitesopimuksessa. 2011 sovittiin, että aletaan valmistella uutta maailmanlaajuista ympäristösopimusta 2015. Tarkoituksena nimenomaan rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen – meidän ja muidenkin valtioiden kannalta tämän sopimuksen pitäisi päteä kaikkiin osapuoliin, ei ainoastaan niin sanottuihin liite yksi osapuoliin, koska tämän liite ykkösen määritelmä on vuodelta 1992. Menestyksen takamiseksi EUn täytyy pysyä johtavassa asemassa ja painaa päälle kunnianhimoisen tavoitteen aikaansaamiseksi, erityisesti liittyen isoimpiin talouksiin. Ja Varsovassa päätettiin, että suurimmat taloudet e- tekisivät ehdotuksensa liittyen uuteen sopimukseen maaliskuussa 2015 mennessä, mikä mahdollistaisi 89 kuukauden arviointiajan – ajatellen kahden asteen tavoitetta ja ennen syyskuun 2015 kokousta. EU tulee käsittelemään tämä takaraja osana 2030, 2030 strategiaa, jota valtion päämiehet nyt käsittelevät josta sovitaan lokakuussa tänä vuonna rahkaisevia uutisia on tullut myös Yhdysvalloista, joka vihdoinkin säätää lainsäädäntöä voimaloihin liittyen, ja rohkaiseva uutisia on tullut myös Kiinasta, jossa myöskin keskustellaan, milloin siellä päästöjen huippu kohdattaisiin. Intia, Japani, Brasilia, Etelä-Afrikka, Kanada, Australia ja muut. Niiltä me odotamme vahvistusta, että ne 2015 tekisivät ehdotuksensa reilusti ennen neuvotteluja Tämä antaa merkityksensä YK pääsihteerin ilmastojohtajien huippukokoukselle. Se on tärkeä avainaskel. Ja Limassahan meillä on sitten vain 12 kuukautta ennen parin konferenssia tapaaminen. Vaikka YK on pääsihteerin ää, huippukokous on erillään sopimusneuvotteluista, sillä on merkittävä vaikutus. Sen vuoksi pääsihteeri on vedonnut maailman johtajiin, jotta he tulisivat huippukokoukseen ja jotta he sitäisivät rohkeita toimia liittyen ilmastonmuutokseen. Erityisen tärkeää on, että kaikki merkittävät taloudet osoittavat sitoumuksensa merkittäviin ilmasto päästövähennyksiin 2015 sopimuksessa ja että köyhimpien kehittävien talouksien saatava takuita rahoituksesta sopeutumiseen. Barroso tulee edustamaan EUta ja monet EU-valtion päämiehet ja hallituksen päämiehet tulevat olemaan paikalla. Hedegaard tulee olemaan paikalla. Monet tärkeät ministerit matkustavat myös New Yorkiin. Ymmärrämme, että yli sata valtion ja hallituksen päämiestä tulee paikalle, mukaan lukien Kiinan, Intian, Brasilian, Meksikon johtajat, jotka ovat jo vahvistaneet läsnäolonsa. Ja todennäköistä on, että presidentti Obama tulee myös paikalle. EU täytyy saada myös täysin edustus. Johtajan täytyy tulla paikalle liputtamaan sitoutumistamme ilmastonmuutoksen suhteen. Mitä EU haluaa huippukokoukselta. Erityisesti, luultavasti, haluamme, että maailman johtajat vahvistavat sitoumuksensa Pariisin sopimuksen aikaansaamiseksi, jota saataisiin aikaan sopimus, joka johtaa alle kahden asteen tavoitteeseen. EU tulee asettamaan 2030 tavoitteensa 2015 ensimmäisellä neljänneksellä ja tulee myöskin vetoamaan muihin talouksiin, jotta ne tekisivät näin, kuten Varsavassakin tehtiin. EUkin tulee osoittamaan, että mitä 2020 sitoumuksiimme tulee, ei ainoastaan kotona, vaan kansainvälisesti, me jo täytämme sitoumuksemme ja mahdollisesti ylitämme 2020 tavoitteet siinä vaiheessa, koska lähestymme aikaa. Olemme lähellä 2020 tavoitteiden saavuttamista. Olemme todennäköisesti vähentäneet päästöjä 18-19 prosenttia. Tavoitteemme on 20 prosentin vähennys. Myös toivomme, että voimme luomaan voimakkaita kumppanuuksia kehitysmaiden kanssa kautta maailman, sillä paljon kehitysyhteistyövaroja käytetään noissa maissa – esimerkiksi osana globaalia ilmastonmuutosallianssia. Huippukokouksessa täytyy osata, että on ym- yhteisymmärrystä ilmastonrahoitukseen liittyen ja että on halua tukea sopeutumista köyhimmissä maissa. Lisäksi EU haluaa myöskin uudelleen ilmaista sitoumuksensa, että 2030 mennessä uusiutuvat energia on etusijalla ja että fluoratut hiilivedyt, niistä hankiudutaan eroon ja että fossiilisten polttoaineiden tuista hankiudutaan eroon ja että me hinnoittelemme hiilipäästöt. Pankki muun kokouksen jälkeen me alamme valmistautua Liman kokoukseen. Oletan, että monet johtajat tulevat viittaamaan ei ainoastaan siihen, mitä Pariisissa pitää tehdä, vaan mitä neuvottelijoiden pitäisi tehdä Limassa. Mitä meihin tulee, mielestämme on korkea aika saada Limassa äh, luonnostekstiili kasaa, mitä tulee vähemmistön poistamiseen, sopeutumiseen, rahoittamiseen, seurattavuuteen, globaalin arviointiprosessiin ja muihin tärkeisiin tekijöihin liittyen, kuten metsätalouteen liittyen. Siihen meillä pitäisi olla myöskin aiottujen panosten lista, eli mitä ajetaan tehdä 2030 mennessä ja sitten suora informaatiovaatimus liittyen näihin toimiin. Limassa pitäisi olla myöskin järjestöltä, jotta kansainvälinen prosessi arvioisi nämä aiotut panokset ennen Pariisia. Osapuolet laajalti ovat samaa mieltä, että erityisesti kansallisten ajattelun panosten niin nämä INDC, jotka nyt tupsahtelevat esille näissä kokouksissa, eli niin päästövähennyssitoumukset. ne pitäisi olla neuvottelut tärkeä tekijä. Mitä aiotaan tehdä päästöjen vähentämiseksi? Eli päästöjen vähentäminen sen rinnalla täytyy myös luoda tilaa myös sopeutumistoimiin ja rahoitustoimiin. Lopuksi rahoitukseen liittyen limmassa täytyy osoittaa todennettavaa edistymistä ilmastonmuutokseen liittyen, koska äh, vihreän ilmastorahaston pääomittaminen tulee olemaan keskustelun aiheena, eli Banki muun huippukokouksen pitäisi antaa uutta puhtia ilmastoneuvotteluille, erityisesti ajatellen Pariisia 2015, mutta tärkein askel Pariisia ajatellen – on seuraava neuvottelukierros Limassa vuoden lopulla, joten noin kahteen elementtiin keskittymisen pitäisi viedä meidät merkittävästi eteenpäin kohti globaalia sopimusta, jossa kaikki osapuolet sitoutuvat päästöjen vähentämiseen. Kiitos puheenjohtaja. Grazie, del Edelbeck. Kiitoksia. Nyt täällä on sitten puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä Liise EVPstä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtaja. Ensinnäkin haluaisin korostaa EPPn puolesta, että on tärkeää se, mitä sanoitte siitä, että kaikki keskeiset toimijat saavat aikaan kansainvälisen sopimuksen – Tämä on tärkeä edistysaskel, joka on saatu aikaan prosessissa ja joka sitten vahvistetaan Pariisissa. Pyytäisin pääjohtajaa kertomaan hiukan Kiinan ja Yhdysvaltojen kehityksestä. Siellä on varmaan valoa ja varjoja, mutta eilen kuulimme, että Kiinassa on päästökauppajärjestelmä ja osittain Kiinassa – hinnat ovat kaksi kertaa korkeammat kuin Euroopassa. Ja haluaisin kuulla vähän Yhdysvaltojen suunnitelmista, mitä tulee hiilidioksidipäästöjen rajoituksiin voimaloissa. On tärkeää, että näiden suunnitelmien yhteydessä muistetaan energiaintensiiviset teollisuuden alat. Ja nythän tästä ei tule sellaista sopimusta, että kaikki alat kaikkialla maailmassa – heti ensimmäisestä päivästä noudattaisivat samanlaisia velvoitteita. Eli meidän täytyy katsoa hiilivuotokysymystä, mutta eroja tietysti on. On vaikka kalkkia ja sementtiä, joita ei voida valmistaa ilman hiilidioksidia ja toisia taas pystytään. Eli meidän täytyy innovaatio ottaa tässä vähän hiukan paremmin esille. Ja kuinka pitkällä sitten ollaan ratifioinnin kanssa, kun ajatellaan tätä Kioton toista velvoitekautta. Tilanne on nyt epätyydyttävä, koska oikeastaan ainoastaan Euroopan unioni on tässä mukana, mutta meillä on sitten vielä sitoumuksia. Tämä 20 prosentin tavoite vuonna 2020 esimerkiksi. Ja kansainvälisen uskottavuuden kannalta on tärkeää, että ennen Pariisia tämä saadaan hoidettua. En tiedä, kuinka pitkällä tämä prosessi on ja kuinka paljon voimme meitä tätä prosessia auttaa. Ja sitten viimeinen kysymys vielä. Tänään Euroopan komissio esittelee strategiansa vuoden 2030 osalta. Meiltähän puuttui sieltä tiettyjä energiatehokkuuskohtia ja olimme vähän huolissamme siitä, että komissio oli ilmoittanut, että ainoastaan 25 prosenttia halutaan vuoteen 2020 mennessä ja se olisi oikeastaan politiikan tehtävä, koska ilman muita toimia tähän päästään. Parlamentti on vaatinut 40 prosenttia. No minä olen realistinen. Tästä on tehty tutkimuksia ja 40 prosenttia ei tule onnistumaan, mutta kuitenkin toivoisin, että jos komissio nyt voisi päättää jostain arvosta, joka olisi korkeampi kuin tämä uusiutuvien energialähteiden tavoite. Energiatehokkuus on asia, johon pitäisi nyt panostaa vielä enemmän kuin uusiutuvia energian lähteisiin. Ja meidän täytyy katsoa, että ei tarvita mitään uusia voimaloita tai verkostoja, eikä niin mitään varastointikapasiteettia. Eli meidän täytyy Euroopan varoja investoida teknologiaan, rakennuksiimme, koska näinä vaikeina aikoina ei ole järkevää lähettää rahoja Gazpromiin. Eli haluaisin kuulla, mikä on nyt komission lähestymistapa näihin asioihin. Kiitos. Ja sitten sosialisteista Lainen. Ja, Kiitoksia, puheenjohtaja. Pääjohtaja teki meille kohteleisuuden. Hän sanoi, että Euroopan parlamentin tekemä työ on erinomaista ilmastonmuutoskysymyksissä ja Mielestäni se pitää paikkansa. Me olemme aina vieneet näitä asioita eteenpäin. Ja voin myöskin antaa komissiolle kohteliaisuuden. Komissiokin on toiminut erittäin hyvin. Ja ongelmia oli sitten niissä pikemminkin hallituksissa. Neuvosto useimmiten vesitti meidän ehdotuksemme. Ja nyt täytyy sitten katsoa, mitä tapahtuu ennen Pariisia. No ennen Pariisia meillä on toinen mahdollisuus saada aikaan maailmanlaajuinen sopimus Kööpenhaminan katastrofin jälkeen. Eurooppalaiset ovat jälleen kuskinpukilla. Ja nyt toisella kertaa meidän täytyy saada tämä toimimaan, koska muuten meiltä menee niin paljon aikaa hukkaan, että ei ole enää mahdollisuutta rajoittaa tätä muutosta kahteen celsiusasteeseen. Se oli ensimmäinen asia. Kaikki tutkijathan sanovat, että vuoteen 2020 mennessä meillä on gigatonnin kuilu. Meiltä puuttuu muutama miljardi tonnia hiilidioksidin päästövähennyksistä. Ja olemme toivoneet, että EU voisi antaa uuden merkin tässä aiheessa. Meillähän on tämä ilmastopaketti 2020. Ja nythän tähän tavoitteeseen on melkein päästy. Olemme nyt 19 prosentissa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen osalta ja nyt sitten ennen Pariisia voisimme ehkä sanoa, että me pystymme parempaan ja me teemme enemmän jotain tämä 25 tai jopa 30 prosenttia tavoitteeksi. No ennen Pariisia meidän täytyy nyt ottaa kaikki maat mukaan. Vuosi on vuodesta 1990 maailma on muuttunut Nythän kynnysmaista tulee eniten päästöjä ja toivottavasti Kiina nyt hiukan muuttaa kantaansa ja Intia ja muut sitten seuraavat toivon mukaan perässä. Tämä nyt on vähemmän kuin mitä toivoimme Kööpenhaminassa, tällainen maailmanlaajuinen sitova ilmastosopimus. Nythän puhutaan kansallisista panoksista Sehän on paljon pehmeämpi sanamuoto. Eli maat sanovat, mitä he haluavat tehdä ilman, että heitä velvoitetaan tosiaan toimimaan niin. Eli pääjohtajalta kysyisin, miten tästä tehdään niin vesitiivis, että kuitenkin jollain tavalla näistä velvoitteista tulisi sitovia, koska muuten kyllä pahoin pelkään, että meillä on hieno teksti, mutta että tulokset eivät sitten ole kovin hienoja. No sitten täytyy aina miettiä varoja, joita menee tähän vihreään ilmastorahastoon. Minusta on ikävä kuvitella, että 100 miljardia dollaria pitäisi löytää joka vuosi. Mielestäni julkisessa budjetissa tähän ei ole varaa. Ja meillähän on asiantuntijoita, jotka puhuvat innovatiivisista rahoituskonsepteista, mutta mitään ei nähdä eikä Tänne ei ole nähty eikä kuultu, eli tietääkö pääjohtaja tästä jotain enemmän? No ilmastonsuojelu onnistuu ainoastaan, jos klassisten liennytystoimien lisäksi tehdään muitakin asioita. Esimerkiksi vähennetään fossiilisten energialähteiden valtion tukia ja sama koskee sitten niitä aineita, jotka vahingoittavat ilma, kehää, tai sitten hi- hiilidioksidin hinta, sehän on nyt hyvin alhaalla Euroopassa. Eli meidän pitää ryhtyä lisätoimiin, muuten tässä ei kaiken kaikkiaan onnistuta. Kiitos. Mr. Gerbrandi. Kiitos sitten Gerbrandi. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtajalle tästä selkeästä esityksestä. No niin, asettelenpa sanani toisin. Odottelin Ban Ki-moonin huippukokousta innolla, mutta nyt, jos siteran häntä oikein, niin päätavoite, jos Elbekin mukaan on se, että maailman johtajien on vahvistettava uudelleen sitoumuksensa, jotta päästään tuloksiin vuonna 2015. me olemme tyytyväisiä, kun he vahvistavat sellaisen, jota he ovat jo aiemmin luvanneet. Tämä olisi syyskuun kokouksen paras lopputulema. Ei se kovin rohkaiselta kuulosta. Se, mitä toistaiseksi olen kuullut, on se, että yli sata maailman johtajaa osallistuu kokoukseen, mutta eurooppalaisia johtajia ei paljonkaan ole osallistumassa – Liittokansleri Merkel ja pääministeri Cameron ovat todenneet, että he eivät lentäisi New Yorkiin kokoukseen. Eli aika lailla synkkä kuva tulee nähtäväksemme Euroopan tason ilmastokysymysten hoidosta. Komission puheenjohtajaa nähdään, mutta Euroopan unionin jäsenvaltioiden tärkeimpiä johtajia ei nähdä. Kysymykseni pääjohtajalle onkin, että mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle? Aikooko se painostaa EUn valtion ja hallitusten päämiehiä, jotta he osallistuisivat tähän syyskuun kokoukseen? Toinen kysymykseni liittyy pikemminkin Euroopan sisäiseen prosessiin. Toki on onnetonta, että meillä ei ole syyskuun kokoukseen yhteistä kantaa. Mitä Barroso aikoo kertoa maailmalle Euroopan kannasta, ottaen huomioon sen, että me emme ole samaa mieltä ja Puola on ikään kuin kaapannut koko ilmastokeskustelun Euroopassa vuosikausiksi. Mitä, mikä on Baroson viesti kokouksessa? Ja vielä yksi kysymys Mitkä ovat komission aikeet lähiviikoille ja lähikuukausille? Minkälaisia esityksiä on odotettavissa vielä? Mehän kuulemme pian energiatehokkuusehdotuksia. Entäpä sitten vesilaatudirektiivi? Grazie. Adesso darei la parola a Mr. Eichhout. Kiitos sitten Eichhout. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Olen Gerbrandi kanssa paljolti samaa mieltä, kun kuulen herra Delbeckin puhuvan syyskuun kokouksesta. Vaikuttaa, että siitä tulee Euroopalle tuskallinen kokous. Barossa ykkösen melkein ainoa saavutus oli 2020 ilmasto- Ja Barossa kakkosen aikana Euroopalta meni tämä Barossa ykkösen saavuttama johto käsistä. Tämä on viimeinen kansainvälinen kokous, jossa puhuu ilmastosta. Ja hän menee sinne tyhjin käsin. Se tulee olemaan tuskallista Barrosolle. Herra Delbeck, olen kovasti pettynyt, jos kuulen teiltä, että tärkein kunnianhimo on vahvistaa jotain, joka on monta kertaa jo sanottu. Mitä sitoumuksia Eurooppa tulee esittämään kuukautta ennen kuin lokakuun EU-huippukokous on. EU varmasti voi sanoa jotain 2030 strategiasta, mutta nythän komissio voisi sanoa jotain. Varrassa tulee olemaan mennyttä kuukauden kuluttua. Jospa kerran, edes kerran, komissio voisi astua johtavaan rooliin ja voisi sanoa jotain, mitä se ajattelee, että jäsenvaltioiden pitäisi tehdä – Erityisesti kun sinne tulee paljon valtionpäämiehiä. Nyt Barroisa voisi sanoa, mitä hän ajattelee, sen sijaan, että hän niin kuin aina lässyttäisi, mikä on Barroisen tuttu tyyli. Ja teidänkin suustakin tulee sitä samaa nyt. Jos tuo on se, mitä Barrosa sanoi, että Eurooppa on niin paljon kivaa ennen vuotta 2020, tuo ää, levytys, joka on pyörittänyt niin pitkään, jos tuon Barrosen puheenjohtajassa no ehkä herra Barrosa voisi jäädä Brysseliin, säästäisi sinne matkarahat. Ja se menee sinne, odottaisin vähän vahvempaa kieltä, vähän parempaa tarjottavaa. Mitä Eurooppa tekee 2030? Ja rahoitus. Kehitysmaat ovat vuosia, vuosikymmeniä pyytäneet Euroopalta muutakin kuin kauniita sanoja, myös vähän tuloksia. Mitä sitoumuksia Eurooppa esittää aikooko Eurooppa painaa päälle, että meillä on kansainvälisiä rahoitusvälineitä, niin että rahoitusta on olemassa 2020, sillä nyt jokaisessa kansan ilmaskokouksessa jäsenmaat toistavat sitoumuksensa, että pikkasen rahaa mutta ei mitään sitoumuksia jatkuvasta rahavirrasta, joka tarvitaan, ää, jossa maksut tulevat lentoliikenteestä tai meriliikenteestä. Me haluamme, että Eurooppa tuottaa rahoituskeinoja, jotka tuottavat rahoitusvirtoja, eikä ennustamattomia vuotuisia sitoumuksia, jotka ovat aina valtiovarainministeriöiden taskussa. Herra Delveke, mitä Barroso aikoo tehdä? Aikoo sanoa muuta kuin, että Eurooppa on mukava paikka ja oli johdossa, koska Eurooppa oli johdossa, vaan eipä ole enää. Grazie. Adesso la parola Kiitos sitten Suika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nisam sigurna da gospodin De Becker eh, može dati odgovor. Kiitoksia. En tiedä, pystyykö pääjohtaja näihin kollegoiden kysymyksiin, mutta olen samaa mieltä, näitä kysymyksiä tulee esittää. Pariisi on meille suuri mahdollisuus ja meidän täytyy myöskin muistaa Kööpenhaminassa tehdyt virheet. Ja onko sitten Barroso tai joku muu, joka edustaa Euroopan unionia, se on ihan sama, mutta komission täytyy edustaa koko EUta myös parlamentin edestä. Meidän valiokuntamme edellisellä kaudella määräsi kolme tärkeää tavoitetta – ja vaikka ne ovat kunnianhimoisia tavoitteita, niin uskon kuitenkin, että niihin on mahdollista päästä vuoteen 2030 mennessä. Me kuulimme jo, että 2020 tavoitteet on melkein jo tavoitettu. Siinä ei ole mitään ongelmaa, eli varmasti pääsemme myöskin 2030 tavoitteisiin. Mutta tietysti jos ei ole valvontamekanismia, niin näihin tavoitteisiin ehkä ei päästä, eli meillä pitää olla valvontamekanismi. Ja olen myöskin samaa mieltä siitä, siitä, että kehitysmaita tulee auttaa. Se on erittäin tärkeä tekijä, koska kehitysmailla ei ole riittävästi varoja, joten me tarvitsemme mekanismin, jonka avulla me kehittyneet voimme auttaa sitten kehitysmaita. Mutta on myöskin vaaroja, jotka, joista on jo puhuttu edellisellä kaudella eli ilma- ja meriliikenteen päästöt. Tässä on vaara ja asialle pitää tehdä jotain, ja viime kädessä on tärkeää, että ilmastohuippukokous valmistellaan huolellisesti ja että Pariisin kokous sitten sujuu hyvin, jotta ei käy niin kuin Kööpenhaminassa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Grote. Kiitoksia, kun kuuntelimme pääjohtajaa niin tulee mieleen se, että henki on halukas, mutta liha on heikko. Komissio sanoo, että me olemme nyt hyvällä tiellä, mutta jos katsotaan esimerkiksi energiatehokkuutta, josta Liisa puhui, eli jos tällä tavalla toimitaan suhtanteiden mukaan, saadaan työpaikkoja, niin sitten päästään eteenpäin. Mutta sitten kun kyse on päästökaupasta, Eli 2021 aloitetaan uusi järjestelmä, ja mehän tiedämme, että nyt vaaditaan liikaa sertifikaatteja, ja että nämä ongelmat vain lykkääntyvät myöhemmäksi. Ja haluaisin sitten tietää, miten kansainväliset kumppanit tähän reagoivat. Ja on puhuttu myöskin siitä, että ongelma myöskin jossain jäsenvaltioissa. Barroosa ja Koros, komissio voisivat vähän paremmin koordinoida rahoitusta. Edellisessä ulkokokouksessa nähtiin, että kaikki jäsenvaltiot käyttivät erilaisia summia tähän ja toiminta ei ollenkaan ollut koordinoitu. Eli koordinoidin pitää olla rahoituksen osalta selkeämpää, komission pitää sitä hoitaa ja sitten voidaan saada tuloksia, koska muuten me vain kokoonnumme, kukaan ei meitä kuuntele, eikä kukaan myöskään meitä usko. Tietysti konferenssissa puhutaan paljon, mutta sitten toiminta on heikkoa ja komissio ei siinä ole ainoa syypää, vaan myöskin jäsenvaltioilla on tässä syynsä, eli meidän menetämme uskottavuuttamme, jos toimimme näin, ja se ei olisi hyvä. Adesso Mr. Balzo. Seuraavaksi Balzo. Elnök köszönöm a szót, és köszönöm főigazgató úr. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää pääjohtajaa tästä yksityiskohtaisesta selostuksesta. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Ja mahdollisesti haluaisin kuulla myös puheenjohtajan vastauksen. Ensinnäkin kunnianhimoiset eurooppalaiset tavoitteet. Pitää paikkansa, että EU puhuu kauniita sanoja päästöjen leikkauksista, mutta sen lisäksi se kyllä on ryhtynyt myös toimiin ja saanut aikaan tuloksia. Mitkä ovat tämän kunnianhimon rajat? Olen kuullut, että vuoteen 2020 mennessä puhuttaisiin jopa 40 prosentin leikkaustavoitteista. Me puhumme kuitenkin myös globaaleista ongelmista. Tämähän tarkoittaisi sitä, että Eurooppa, joka vastaa noin 13-14 prosentista päästöistä, niin vaikka se tekisi mitään, niin globaali tilanne ei juurikaan parane. Vain jos Kiina ja Yhdysvallat pitävät kiinni omista sitoumuksistaan, globaali tilanne voi parantua. Oikea tapa toimia olisi vakuuttaa EUn johtajat toimimaan niin, että pyritään rohkaisemaan Kiinaa ja Yhdysvaltoja tekemään myös omia sitoumuksiaan. No toinen kysymykseni liittyy energiaan. Me, jotka istumme tässä valiokunnassa, olemme kaikki sitoutuneet käyttämään entistä enemmän, enemmän uusiutuvaa energiaa. Meillä on jäsenvaltioita, joissa ydinenergia on hyvin merkittävässä roolissa energiavalikoimassa. Esimerkiksi Ranskassa ja Unkarissa puhutaan noin 40 prosentin osuudesta on myös suunnitelmia pitää kiinni näistä prosenttiosuuksista. Kysymykseni kuuluukin, että oletteko samaa mieltä siitä, että turvan, turvallisen ydinenergiaosuuden säilyttäminen energiavalikoimassa voisi olla myönteinen askel ilmastonmuutoksen näkökulmasta? Kiitoksia. Tässä oli hiukan ehkä hämmennystä, koska Jotkut kollegat puhuivat äsken 4 prosentista energiatehokkuuden osalta, eikä uusiutuvan energian osalta. Mutta varmaan pääjohtaja komissiosta sitten vastaa näihin. Ja sitten Räis. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Se täydän olla minä. Kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä Beckillä on jo laiva lastattuna. Tämä on ensimmäinen aito valiokuntamme kokous ja hyvä, että tartutaan tähän teemaan, jossa EU e on osoittanut pioneerihenkeä, vaikka tässä on todettu, että, että tämä on enemmän komission ja parlamentin tahto kuin neuvoston tahto. Ja näin on ollut pitkään. Kaikkien tietävät, että New Yorkin hankin Hankimuumin kokous ja Liman kokous vuoden lopulla ovat ratkaisevia ja olennaisia kunnianhimoisten tavoitteen asettamiseksi Pariisia ajatellen. Otta huomioon, että Pariisissa tapahtui, vaikka jotkut kommentoijat sanovatkin, että neuvottelussa lähdetty vähän väärällä jalalla liikkeellä. Puola hallitus eufemistisesti sanoen ei ole oikein joukkue pelaaja. Mutta syytä olla kohtuullisen optimistinen tai ainakaan täysin pessimistinen. Yhdysvallat ja Kiina isoimmat hiilipäästöjen vastuulliset ovat vaihtamassa linjaa. Herra Delbeek mainitsi tämän, ehkä hän voisi vähän yksityiskohtaisemmin kommentoida tätä, mitä siellä tapahtuu. Ja YK on ilmastonmuutos asentossa osa arviota, olemme 2015 Pariisin tiellä pitemmällä, kun olimme tässä vaiheessa Kööpenhaminaa ajatellen. Niin, että lähtökohdat ovat hyvät ja herra Delbeck painotti myös sitä, että, että olemme jo 2020 päästövähennykset saavuttamassa. E, kysymykseni, vihreä ympäristörahasto, rahastaan tullaan puhumaan missä nyt mennään tämän olennaisen välineen rahoittamisessa, jolla otetaan etelän maita vastustamaan ilmastonmuutoksen seurauksia. Ja vähän sitten eteenpäin katsoen, haluaisin kuulla komissalta, kuulin, että Barroissa tulee edustamaan komissiota. Mitä Limaan tulee vähän myöhemmin ja vähän ennakoivammin, mitä johdonmukainen Eurooppa on? Tiedämme, minkälainen kakofonia täältä lähti Kööpenhaminassa. Ja se vaikutti rankasti tähän umpikujan umpikujasta täytyy puhua. Mit, mitä toiveita on? Saa vähän, että puhuisimme vähän enemmän yhteen ääneen. Mitä on odotettavissa? Grazie, ovviamente mi scuso per aver... Niin pyydän anteeksi, että äänsin nimen englantilaisittain, mutta pikkuhiljaa opitaan. Sitten Hostet. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Paljon on jo sanottukin. Me puhumme näistä ilmastokysymyksistä, jotka ovat niin äärimmäisen tärkeitä ja on hieman se tuntemus, että samat keskustelut jatkuvat, joita käytiin jo viime kaudella. On syytä muistuttaa, kuinka valtava pettymys oli Kööpenhaminan jälkeen ja kuinka lannistuneita kaikki olimme silloin. Täytyy kuitenkin pysyä realistisena. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta saadaan tiukkoja sitoumuksia myös kumppaneilta. Tämä on aivan selvää. Minulla olisi muutama kysymys esitettävänä. Pitää myös välttää sitä, että ei synny liikaa sekannusta näistä prosenttiosuuksista, joita mainitaan energiatehokkuudesta, uusiutuvista lähteistä, hiilidioksidipäästöjen leikkauksista – Kyllä, me olemme sitoutuneet 40 prosenttiin energiatehokkuuden parantamiseksi ja tämä on hyvä asia. Ja tästä ei pidä sitten luopua. Muutoin täytyy pitää mielessä, että Eurooppa, vaikkakin se on tässä pioneerin asemassa näissä ilmastokysymyksissä, niin ei se mitenkään täydellinen pelaaja ole. Muistuttaisin, että meillä on hiljan julkaistu raportti, jossa todetaan, että 70 prosenttia energialan päästöistä maailmassa tulee hiilivoimaloista. Meillä on kaikista saastuttavimpia voimaloita Euroopassa. Tietyt on jo listattu nimenomaan Eurooppaan, Saksaan, iso britannian Puolaan ja muihin jäsenvaltioihin. Eli tässä todella meidän täytyy ponnistella, jotta nämä voimalat, en tietenkään ole sitä mieltä, että hiili täytyisi energialähteenä kieltää. Jokainen jäsenvaltio on vapaa valitsemaan oman energiamiksensä. Mutta meillä on metodeja, meillä on teknologiaa, jota täytyy ehdottomasti kehittää. Me olemme sitoutuneet jo kahdeksan vuoden ajan, ja pikemminkin kuuden vuoden ajan, 2008han se oli, kun sitoudumme näihin. Haluaisin tietää, missä nyt mennään täsmällisesti, kun ajatellaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia Hiljan tästä jo puhuttiinkin, mutta mennäänkö tässä eteenpäin? On tärkeää, että jos me haluamme tulla kuulluiksi kumppaneittemme keskuudessa, niin meidän täytyy pystyä osoittamaan, että me itsekin menemme eteenpäin teknologian kehityksessä. Tutkimusta tehdään energian varastoinnin alalla. Miten toimimme niin, että uusiutuva energia on tehokasta? Toistaiseksi se ei sitä ole, se saa tukiaisia, koska se ei ole kannattavaa, se ei ole kannattavaa, koska energiaa ei osata varastoida. Eli tällä alalla pitää ponnistella. Ja tätä teknologiaa täytyy sitten myös toimittaa kumppaneiden käyttöön, jotta ilmastotilanne paranee. Haluaisin kuulla hieman siitä, missä mennään teknologian kehityksessä? Mennäänkö eteenpäin vai junataanko paikoillaan? Haluaisin kuulla myös tästä vihreän ilmastorahaston pääomittamisesta. Siitä keskustellaan Limassa, mutta haluaisin saada hieman lisätietoja tästä kysymyksestä. Kiitos. Eh, Kiitos. Ja sitten Guesta Heck. Ja, danke, Herr President. Kiitoksia, puheenjohtaja. minulla on Del ja komissiolle muutama kysymys. 2007 YK julkisti raportin Long Shadow of Livestock ja professori Klein oli sitä työstänyt. Ja raportissa oli todettu, eli yli 18 prosenttia ilmastolle haitallisista päästöistä tulee lihantuotannosta. Ja tässä yhteydessä haluaisin tietää, millä tavalla komissio aikoo puuttua tähän kysymykseen YK ilmastohapokokouksessa ja myöskin sitten Liman valmistelevassa kokouksessa ja tietysti Pariisin huippukokouksessa. Tämä on tärkeä kysymys, ja se pitää ottaa mukaan näihin pohdintoihin, kun ajatellaan ilmaston lämpenemistä ja tätä kahden selsiuksen tavoitetta. Kiitos. Grazie, abbiamo un'ultima. Kiitos ja sitten lopuksi vielä Pedicini. Grazie, Presidente. E io... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin tukea sitä, mitä kollega vieressäni sanoi. Olen tietysti samaa mieltä näistä tavoitteista, joita on ne ovat hyvin kunnianhimoisia, kun ajatellaan energiatehokkuutta, mutta tässä on kuitenkin ristiriitainen asenne tietyissä valtioissa, jotka käyttävät erilaista energiaa kuin se energia, joka on tehokasta, kuten esimerkiksi ydinvoima. Italian tilanne tällä hetkellä outoa kyllä vuoden 2020 asti panostetaan fossiilisiin polttoaineihin, kuten öljyyn. Italian tavoite on 2020 kaksinkertaistaa öljyn tuotanto sekä offshore että maalla verrattuna tämänhetkisen tilanteeseen. Ja myöskin Italiassa on nyt käytössä teknologiaa, ja nämä toimintatavat on kielletty muualla, esimerkiksi kuten tämä vesisärötys – Eli nämä ovat hyvin saastuttavia toimia, jotka vaikuttavat merkittävästi ympäristöön ja myöskin matkailuun, koska tätä harjoitetaan Adriamedellä lähellä Kalabria, Puljaa, Sisiliaa. Eli haluaisin komissiolta kysyä, millä tavalla päästään eroon näistä ristiriidoista jäsenvaltioissa, koska mehän haluamme panostaa energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Grazie. Kiitoksia. Näin nämä puheenvuorot on saatu päätökseen. Ja tästä on nyt tullut esille, että komissiota pyydetään toimimaan painollisemmin. Toisaalta on esitetty kysymyksiä yksityiskohtaisia kysymyksiä. Ja nyt kun katsomme kelloa, niin täytyy pyytää, että pääjohtaja vastaisi niihin nyt. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Suurin kysymys lienee, mitä komission puheenjohtaja tulee sanomaan pankkiin muun huippukokouksessa. En tiedä, en osaa lukea hänen ajatuksiaan, mutta hän saattaisi sanoa, että e- ollaan pitkäaikaista näyttöä äh, kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä ja kieton yhteydessä EU sitoutui päästöjen vähentämiseen 8 prosentilla 2008-2012 välillä. EU vähensi päästöjä 18 prosentilla. Tämän ensimmäisen kauden lisäksi me olemme sitoutuneet toiseen kauteen. Olemme myös laatimassa tavoitteita 2030 asti, joka on 40 prosentin tavoite, joka on 20 prosenttia enemmän kuin 2020. 27, ainakin 27 prosentin tavoite uusiutuvalle energialle. Ja energiatehokkuus, siitä en tiedä, mitä komission jäsenet tulevat päättämään, mutta yli 20 prosenttia se luultavasti on. Katsotaan, mitä siitä keskustelusta tulee. EUlla on pitkäaikaista näyttöä päästöjen vähentämisestä. Me olemme maailman johtavassa asemassa kasvainekaasujen osuus, päästöjen osuus BKT suhteutettuna on tippunut puoleen. Maailma on huomannut tämän. Ja EU puhuu muiden maiden kanssa sitä, että ei neuvotella, vaan tuotetaan tuloksia kentällä. Esimerkiksi Kiinan tapauksessa on seitsemän päästökauppapilottiprojektia. pilottiprojektia. Niiden luomisessa EU on antanut merkittävää tukea komission mukaan lukien. Ja paljon softaa ja tietoa on jaettu Kiinan viranomaisten kanssa. Shenzhenissä markkinahinnat ovat kaksi kertaa niin korkeat kuin Euroopassa. Se on merkki siitä, että muut maailmassa seuraavat tietämme. Hinnat hiilimarkkinoilla ovat alhaiset meillä, siksi meillä on pöydällä ehdotus. Ja toivomme, että Euroopan parlamentti ja valiokuntamme tulevat pian ilmaisemaan kantansa. Eli EUn ydintoimet, muun muassa päästökauppa, ovat sellaisia, että saamme seuraajia ainoastaan Kiinassa, Koreassa, Kaliforniassa ja muuallakin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltoihin liittyen Yhdysvaltojen epäympäristövirasto on laatimassa lainsäädäntöä, sellainen oikeusjuttu, joka liittyy siihen, onko ympäristövirastolla oikeudet siihen, se on ratkaistu, ja se on tekemässä ehdotuksia voimaloitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi ja myöskin vainohaajan hiilivoimaloiden lopettamiseksi. Ja nämä ovat tulossa pian voimaan Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain 17 prosentin sitoumukseen Kööpenhaminassa. Ja se on ihan samalla tavalla toteuttamassa sitä, kun me olemme tämä 20 prosenttia saavuttamassa 2020 mennessä tärkeä kysymys, jonka Barossa tulee esittämään pöydälle uskoaksenne myös se, että on tärkeää, että monet maat maailmassa nyt kirittäisivät kunnianhimoaan. Politiikkamme, ja koska olemme erikoistuneet vähähiilisiin tuotteisiin, EU-päästöt maailmassa, niiden osuus on tippumassa – 13 prosentista, jossa nyt ollaan, 10 prosenttiin 2030 mennessä. Hallitsemme ilmastonmuutosta ainoastaan, jos muut maailman toimijat liittyvät fölyyn. Ja siksi uudet Pariisin sopimuksen neuvottelut niin pitäisi keskittyä yhteen asiaan, osallistuminen. Tarvitaan useampia maita, jotka osallistuvat päästöjen vähentämiseen joka voi vaatia vähän kompromisseja. Mihin me sitoudumme Pariisissa? Emme me liudenna Kioton sitoumuksia. Ehkäpä. Ollaan vähemmän tiukkoja kuin Kiotossa, mutta työskentelemme kovasti sen suhteen, että Pariisin ydin, eli mielekkäitä päästöjen vähentämispanoksia – etäiseksi neuvottelutulos seurannasta, raportoinnista ja todentamisesta. Tämän Kioton protokollan sopimuksen ydin. Me avoimesti teemme niin, me haluamme kaikki kyetä tarkastamaan, mitä teemme. Mä MRV, monitorointi, raportointi, verifiointi, se on Pariisin ydintä. ja se tulee olemaan erittäin tärkeä osa neuvottelutekstejä. Me voimme pystypäin todeta, että pystymme tekemään enemmänkin. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen, mutta transparentti MRV-järjestelmä Pariisissa tulee olemaan neuvotteluiden ytimessä tästä Pariisiin. Täällä oli useampi kysymys liittyen ilmastorahoitukseen. Josko se johtaa päästöjen vähentymiseen ja missä määrin etenemme vihreän ilmastorahaston suhteen. Pääomitus voi nyt alkaa. Kaikki hallinnolliset vaatimukset on täytetty. Vihreä ilmastorahasto pyörii ja pääomittamisen pitäisi alkaa se tulee olemaan merkittävä tekijä Pariisin neuvotteluissa. Mutta kenties tärkeämpää on, josko maailman ilmastorahoitus on johtanut aitoon päästövähennykseen. Ja minua lämmittää se, että vihreän ympäristökeskustelun ympäristörahaston keskustelussa puhutaan myös tästä tulospohjaisesta tarkastamisesta. Käytämmekö varoja hyvin? Teemme tätä jo komission kehitysyhteistyön varojen suhteen. Tulospohjaisuus on erittäin tärkeä kriteeri. Myöskin ympäristöallianssissa osana kehitysyhteistyötä se on tulospohjaista tarkastamme, toimimmeko niin kuin pitää. On kysymys myöskin energiamiksistä ja ydinvoiman ja hiilen, öljyn, maakaasun ja liuskekaasun osuuksista. Energiamix on jäsenvaltioiden toimivallassa. Ei ole komission määrääminen tai EU-toimielinten sanominen, mitä jäsenvaltioiden pitäisi tekemään. Tämä on kansallinen toimivalta, ja näin se tulee olemaan vielä vuosia. Mitä me voimme tehdä? Ja tämä on osa 2030 neuvotteluita me haluamme hallintaa energian alueella ja paljon enemmän seurattavuutta jäsenvaltioiden suunnitelmilta, ei ainoastaan EU-instituutioille, vaan naapureiden suuntaan. Ja tämä tulee olemaan merkittävä hyöty ilmastopolitiikalle, e, myös energiapolitiikalle monta vuotta eteenpäin. Euroopan suunnittelemat ydinpäätökset tulevat olemaan pienempiä kuin mitä ajateltiin – mutta ydinvoimaloita tulee lisää jonkun verran, mitä voimme todeta. Hiilen suhteen näemme ja pahoittelemme sitä, että hiilen käyttö EU:ssa on viime sen parin vuoden aikana lisääntynyt. Hiili kun oli halpaa ja päästöhinnat alhaisia. Toivon, että paremmin toimivat päästömarkkinat vaikuttavat tähän. Sitten on kysytty hiilipäästöjen talteenotosta, sen teknologiasta. Jollakin mailla on kokeellisia suunnitelmia. Ja on päätetty yli 300 miljoonan tuesta isoon talteenotto- ja varastointilaitoksen perustamista Isossa Britanniassa enniä 300 ohjelman osana. maataloudesta oli kysymys. Onko se osa kansainvälisiä neuvotteluita? On. Mutta se ei niin tärkeällä siellä kuin sen pitäisi olla. Me pyrimme keräämään lisää tietoa. Haluamme keskustella kollegoiden kanssa, jotka hallinnoivat yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja myös Pilari kakkosessa pitäisi käyttää ja käytetäänkin aika paljon varoja, jotta meillä olisi maatalouskäytänteitä, jotka olisivat paljon vähemmän hiiliintensiivisiä. 20-30 keskustelussa komissiona olemme sanoneet, että tulevaisuudessa pitäisi ajatella tällaista maankäyttösektoria, jossa yhdistäisimme maatalouden ja metsätalouden päästöt erillään, aivan kuten energiassa ja sitten oli tästä hiilivuodosta kysymys. Komissa päätimme, ja valiokunta puolsi sitä, että, ja parlamentti on käsittelemässä sitä, että jatkaisimme sen sektorilistan puitteissa, jolla on vaarana hiilivuoto 2030 mennessä. Tämä rahoittaa teollisuudessa monia hermostuneita ja luo tilaa sen pohtimiseksi, miten käsitellä hiilivuotoa 2030 jälkeen. Meidän arvioinnin mukaan sitä ei ole merkittävästi tapahtunut, mutta 2030 näkökulmasta ja kansainvälisten neuvotteluiden tulos, siis riippuen, tätä bisnesjohtajat pohtivat erityisesti silloin, kun ne tuottavat energiaintensiivisiä tuotteita ja palveluita. Olemme kovasti omistautuneita hiilivuotokeskusteluille pidämistä tärkeänä tekijänä. jo tällä hetkellä me tuemme niitä sektoreita, jotka ovat hiilivuodolle alttiita listoilla. Ne saavat lähes puolet päästömarkkinoiden lovista ilmaiseksi. Sitten KP2 Kioton kakkositoimisperiodin ratifioimisen suhteen olemme järjestyksessä aika pitkällä 27 jäsenvaltiota suostuu jatkamaan. Olemme vielä odottamassa 28. maan suostumusta ja toivomme, että lokakuun päätökset helpottavat sopimuksen tekoa ja sopu, suostumusta tuolta viimeiseltä maalta. Kysymys on, mitä ehdotuksia komissio laatii. Se, mitä parlamentin pöydällä on tämä markkinoiden vakauteen liittyvä varaus. On tärkeää, että hiilimarkkinat saadaan toimimaan niin kuin pitää. Meillä on myöskin ehdotus meriliikenteen päästöjen mittaamiseksi. Meillä on koko joukko kysymyksiä 2030 pakettiin liittyen. Ja sen vuoksi meidän täytyy odottaa valtionpäämiesten päätöksiä tältä vuodelta, koska valtionpäämiesten päätösten suhteen jälkeen komissio laatii lainsäädäntöä hiilimarkkinoiden uudesta versiosta 2030 jälkeiseen elämään liittyen. Täytyykö reserveihin liittyen tehdä jotain, pitäisikö ponnistelujen jakamisen liittyen tehdä jotain, ja mitä EU-tasolla jotain tehdä päästöjen vähentämiseksi jäsenvaltiossa. Tämä liittyy ajoneuvoihin, polttoaineisiin, biopolttoaineisiin ja koko joukkoon tuotteita ja palveluita, jotka saattavat olla hiiliintensiivisiä, esimerkiksi ilmastointijärjestelmät – jotka voivat olla hyvin kielteisiä ympäristölle. Olen tainnut käsitellä useimpia tekijöitä, ehkä en riittävän yksityiskohtaisesti, mutta haluan vakuuttaa teille, että kuulemme pystyssä päin vankin muun kokouksessa, koska meillä on näyttöä. Ja 2030 keskustelu osoittaa, että jatkamme päättäväisesti samalla tiellä kuin tähänkin mennessä. Grazie, direttore Del Becque. Kiitoksia, päästä Del Becque. Varmasti näiden vastausten kerran voimme katsoa, että tämä kohta on käsitelty. Kollega Nikosson saapui juuri. Hän on esittelijänä seuraavan aiheen osalta, josta puhutaan uuselintarvikkeet ja varmaan voimaan, voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kuten kaikki tiedätte, uusalintarvikkeiden säätely on ollut monimutkainen tarina Euroopan toimielimissä. Tammikuussa 2008 komissio hyväksyi asetusluonnoksen, mutta tavanomaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä edellisellä kaudella ei kuitenkaan päästy sopuun. Eli sovittelussa maaliskuussa 2011 emme voineet hyväksyä lainsäädäntöehdotusta, eli menettely edellisellä kaudella päättyi siihen. Jotkut asiat ovat jääneet kuitenkin tekstiin, kun ajatellaan konflikteja eri valiokuntien toimivaltuuksien välillä. Esimerkiksi kloonauksesta puhuttiin hyvin pitkään maatalousvaliokunnan kanssa, ja tämä kysymys on edelleen auki, kun ajatellaan tätä toimivastuukysymystä. Nyt puhutaan sitten komission uudesta ehdotuksesta. Ja vielä haluaisin korostaa, että edellisellä lainsäädäntökaudella oli pyydetty vaikutusten arviointia. Eli tällä hetkellä työssä me etelemme näin, eli ensimmäisen puheenvuoron saa komissio, jotta se voi esitellä meille nämä uusi elintarvikkeet ja sen jälkeen kuullaan sitten EFSA ja asiantuntijoita, jotka ovat laatineet tämän vaikutusten arvioinnin. Ja sen jälkeen tietysti sitten käynnistämme keskustelun. Ja annan välittömästi puheenvuoron komissiolle, jotta se kertoisi meille tästä ehdotuksesta. Eli Chantal Bruschi. Hän voi kertoa tästä ehdotuksesta. Uh, thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Chantal Prucci. Tiesin, että minusta oli kyse, kun sain puheenvuoron. Kiitos, että todella sain puheenvuoron nyt. Kiitos siitä, että tämä tärkeä aihe on nostettu tämän valiokunnan esityslistalle tänään. Kiitos esittelijä Nikolsonille. Aivan niin kuin totesitte, sovittelu epäonnistui pääasiassa kloonaukseen liittyvien kysymysten takia. Nyt olemme tehneet tarvikeehdotuksen, joka on erillinen näistä kloonausehdotuksista, jotka ovat myös parlamentin käsittelyssä. On tärkeää keskustella tästä ehdotuksesta, koska tässä otetaan huomioon sovittelun aikaansaamat hyvät tulokset. Uusi elintarvikeasetus käsittelee sellaista uutta, uutta ruokaa, elintarvikkeita, joita ei huomattavassa määrin ole kulutettu Euroopassa ja jotka tuotteet haluaisivat tuoda markkinoille. Säätelijän tarkoitus on helpottaa uuselintarvikkeiden markkinoita ja samanaikaisesti varmistaa sen turvallisuus ja auttaa innovointia ja pk-yrityksiä. Tänään tärkeää on se, että asetussäätely, joka on voimassa, on monien mielestä, teollisuuden, kansalaisjärjestöjen, kuluttajien, myös meidän mielestä, käyttämme tehotonta. Menettelyt ovat pitkällisiä ja hyväksymismenettely on sellainen, että ensin se menee jäsenvaltioihin, jos siellä on vastalauseita, niin sitten jäsenvaltiot jakavat näitä faileja, ne lähetetään komissioon ja sitten, jos on tieteellisiä vastalauseita, niin käännytään EFSAn puoleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä prosessi vie paljon aikaa kaikki ovat samaa mieltä siitä, että parannuksille on varaa ja tilaa. Sen takia tämä ehdotus on nyt käsittelyssä. Se, niin kuin sanottua, epäonnistui sovittelussa ja nyt olemme valmistelleet uuden ehdotuksen. Jotta voimme tukea innovointia, niin prosessi on nyt virtaviivaistettu. Hakemukset lähetään, lähetetään suoraan komissioon ja riskiarvion suorittaa sitten välittömästi EFSA eikä ole tätä moniportaista menettelyä, jonka kuvailin. Tämä tehostaa menettelyä, se nopeuttaa sitä ja helpottaa myös tuontia kolmansista maista silloin, kun kyse on maataloustuotteista. Näitä tuotteita ei ole koskaan aiemmin kulutettu Euroopassa, mutta koska on kyse maataloustuotteista ja jos niitä on pitkään jo käytetty, 25 vuotta esimerkiksi näissä kolmansissa maissa, niin ehdotamme näille maille, ensisijaisesti kehitysmaille, että ei olisi tällainen hyväksymismenettely, vaan pikemminkin ilmoitusmenettely käytössä. Se on kevyempi menettely ja sen tulisi mennä eteenpäin nopeammin. Totta kai jäsenvaltiolla on edelleenkin mahdollisuus esittää vastalauseita, jos on merkittäviä turvallisuusnäkökulmia. Ja sitten EFSA jatkaa tästä. Kolmansilla mailla on mahdollisuus tuoda sellaisia maataloustuotteita, joita ne itse ovat käyttäneet markkinoille. Tämä on huomattava uutuus tässä ehdotuksessa. No, uusi elintarvikkeiden määritelmä niin ikään on uusi. Me halusimme selkeyttää ja yksinkertaistaa määritelmää. Uuselintarvikkeet ovat sellaisia, joita ei ole käytetty Euroopassa sitten vuoden 1997. Sehän oli mukaan jo ensimmäisessä asetuksessa. Niitä ei ole merkittävässä määrin käytetty jäsenvaltioissa. Ja tässä ehdotuksessa halusimme välttää niitä ongelmia, jotka liittyivät kategorisointiin. Sen takia meillä on luettelo uuselintarvikkeista, luettelo sellaisista, jotka kuuluvat tähän määritelmän piiriin. Toki se voi olla harhaan johtava, jos ei ole suljettua listaa, vaan pelkästään tällainen suuntaantava luettelo. Me olemme valmiita totta kai tätä määritelmää vielä selkeyttämään silloin, kun se voi viedä harhaan. Tärkeää on menettelyn suhteen panna merkille se, että hyväksyntämenettely on geneerinen tässä ehdotuksessa. Erityisesti pk-yritykset, joilla on vähemmän varoja usein toteuttaa kattava riskiarvio, voivat hyötyä tästä lupamenettelystä. Nykyasetuksen puitteissa on myös sellainen menettely, joka mahdollistaa hyväksymismenettelyn yrityksille, mutta se on monimutkaisempi kun uusi elintarvike on hyväksytty nykyisen lainsäädännön pohjalta, niin yrityksen on osoitettava, että tuote on vastaava kuin sellainen, joka on jo luvan saanut. Tämäkin osoittaa, että meillä on aikaa ja rahaa vievä menettely, joka nyt voidaan ratkaista sitten tällaisella yleisluonteisella hyväksyntämenettelyllä. Meillä on tässä myös viiden kuukauden riskiarviokausi EFSalla ja lisä viisi kuukautta sitten luvan, anteeksi yhdeksän kuukautta luvan myöntämiselle. Tietosuojan suhteen meillä on tässä aivan niin kuin totesin, tällainen yleinen hyväksyntämenettely, mutta jotta voimme auttaa tiettyjä yrityksiä, joilla on mahdollisuus oman tutkimuksensa ja oman tietonsa pohjalta tuottaa tällaisia uusia tarvikkeita, me ehdotamme, että ne saavat tietyt takeet. Ei olisi pelkkä, pelkkä tällainen yleisluontoinen hyväksyntä, vaan nämä yritykset saavat tuoda oman tutkimuksensa pohjalta tuotteen markkinoille ja totta kai myös kustannukset täytyy voida sitten kattaa, mutta niiden täytyy osoittaa, että niillä tämä tieto ja tuntemus on käytössään ne keskeiset tiedot, jotka ovat tarpeellisia uusien tarvikkeen hyväksymisen kannalta. Niin kuin totesin, Tämä ehdotus on tulosta siitä oikein hyvästä työstä, jota saatiin aikaiseksi sovittelussa. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, kompastuskiveksi muodostui kloonaus. Me haluamme nykyjärjestelmää parantaa. Kaikki ovat samaa mieltä sille, että parantamisen tarvetta on. Me haluamme nopeuttaa hyväksyntämenettelyä, helpottaa markkinoille pääsyä ja totta kai mahdollistaa innovoinnin saman aikaan, kun turvallisuudesta pidetään kiinni. Me haluamme kiittää parlamentin sihteeristöä. Me olemme saaneet myös tämän vaikutusarvion. Olemme lukeneet sen aika nopeasti, mutta suurella mielenkiinnolla. Luulenpa, että voin päättää oman puheenvuoroni tähän ja mielelläni vastaan sitten täsmäkysymyksiin, jos sellaisia on. Kiitoksia vielä kerran siitä, että nostitte aiheen esityslistalle. Kiitos. Grazie. Adesso... Kiitoksia. Sitten Valeri Kurtui EFSAsta. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että EFSA on kutsuttu tähän keskusteluun, että saamme puheenvuoron. Aluksi sanoisin, että EFSA ei ole mukana kehittämässä lainsäädäntöä, emmekä ole vastuussa tästä politiikasta, mutta olemme kiitollisia siitä, että meidät on kutsuttu mukaan tähän keskusteluun. Ja korostaisin tiettyjä toimia, suunniteltuja toimia, joita meillä tällä hetkellä on, kun ajatellaan tämän ehdotuksen täytäntöönpanoa, kun se astuu voimaan. Kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, hajautettua menettelyä, EFSA arvioi niitä hakemuksia, joissa jäsenvaltiot ovat vastustaneet alkuperäisiä arvioita, ja kyse on noin kaksi kolmasosaa ehdotuksista, joita EFSA arvioi sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat niitä tarkastelleet. Ja uusi ehdotus, jossa on tämä keskitetty menettely, vauhdittaa tätä prosessia ja kokonaisaika näiden hakemusten osalta tulee lyhentymään huomattavasti. Ja myöskin korostaisin, että tämä on ilmainen palvelu. EFSA ei ota mitään maksuja hakemuksista kun kyse on säännellyistä tuotteista, ja tähän kuuluvat myöskin uusi elintarvikkehakemukset. Ja kuten sanoin, me arvostamme sitä, että tämä keskitetty menettely nopeuttaa prosessia, mutta toisaalta EFSAlla on myöskin raskaampi työtaakka. Mutta olemme suunnitelleet, että he, henkilöstö jaetaan uudelleen niiden hankkeiden mukaisesti, joiden hakuaika on umpeutumassa, eli emme tarvitse lisähenkilöstöä tähän työhön. Ja Euroopan komissiosta tuli pyynti, pyyntö ja sen jälkeen olemme alkaneet laatia ohjeita näille ha- hakemuksille ja ne ovat sitten valmiina ensi vuoden lokakuussa. Ja odottelemme uusien sääntöjen voimaanastumista ja nämä asiakirjat ovat sitten julkisesti nähtävissä, että kaikki osapuolet voivat niitä kommentoida ja nämä kommentit sitten arvioidaan ja otetaan huomioon lopullisessa asiakirjassa ennen kuin se julkistetaan. Lisäksi hakijoiden tukemiseksi jäsenvaltiot ja muut osapuolet vuonna 2016 järjestävät tiedotustilaisuuden ja hakijat ja muut kiinnostuneet voivat sitten saada lisäselvityksiä näihin ohjeisiin ja hakijat voivat sitten esittää yksityiskohtaisempia kysymyksiä tieteellisistä vaatimuksista, kun laaditaan uusi elintarvikehakemus. Kuten EFSA äskettäin totesi, ja kun ajatellaan näitä palveluita hakijoille, tulevaisuudessa EFSAn pyynnöstä hakijaa voidaan pyytää – antamaan selvityksiä suoraan tieteellisen arvioinnin aikana. Me tiedämme, että monet jäsenvaltiot ovat rakentaneet kapasiteettia ja heillä on hyvää asiantuntemusta näiden hakemusten käsittelyssä jäsenvaltioissa, ja me katsomme, että olisi hyvä, että jäsenvaltiot ylläpitävät tätä asiantuntemusta myös tulevaisuudessa ja että ne antavat edelleen neuvoja hakijoille – ja erittäin tärkeää on, että jäsenvaltiot ovat riittävän asiantuntevia, kun ne tarkastelevat näitä perinteisiä elintarvikeilmoituksia. Haluaisimme käyttää hyväksemme jäsenvaltioiden asiantuntemusta siinä mielessä, että haluamme laatia sopimuksen, kun asetus on hyväksytty. Ja haluaisimme, että jäsenvaltiot tukevat EFSAa tekemällä valmistelevaa työtä. Tällä tavalla työmme vauhdittuisi huomattavasti näiden muiden asioiden lisäksi, jotka liittyvät tähän uuteen prosessiin. Viime kuussa tästä keskusteltiin ja me järjestämme verkoston jäsenvaltioiden kanssa. EFSA keskustelee sitten jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa yleisistä asioista, siellä voidaan käydä siis keskusteluita ja puhua uusien elintarvikkeiden arvioinnista. Ja tietysti tämä uusi elintarvikeverkosto ei käsittele yksittäisiä hakemuksia, sen hoitaa EFSA. Mutta niin kuin EFSA on tehty monilla aloilla, se on tärkeä foorumi keskustelulle ja yhteistyölle. Kiitos. Ringrazio l'EFSA. Kiitos EFSAlle tästä esityksestä. Ja seuraavaksi sitten strategia ja arviointi. Täällä on kolme esiintuntoja. Mallon, Richardson, Thompson. Eli tämä vaikutusten arviointi esitellään seuraavaksi. Eli 15 minuuttia ja voitte jakaa ajan sitten keskenänne. Well, thank you very much indeed for inviting us here this morning to... Kiitoksia kovasti, että voimme esitellä täydentävän vaikutusarviomme. Minulla on mukana kaksi kollegaa, Michael Richardson samasta yrityksestä kuin itsekin, ja kollega Steven Chomskins, joka on Edasista. Sekin toimii yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meitä on pyydetty toteuttamaan täydentävä vaikutusarvio. Käymme lävitse päälöydökset ja kollegat esittelevät sitten löydökset suhteessa eri kysymyksiin. Kenties voisin pyytää jotakin näyttämään näitä kalvokuvia. Seuraava kalvo. Me saimme ohjeet, jotka koostuivat kolmesta päätavoitteesta. Ensinnäkin 2008 komission vaikutusten arvio ja toiseksi ne ehdotukset, joita nyt on tehty ja arvioida mahdollisia etuja ja vaikutuksia. Ja kolmanneksi katsoa uutta materiaalia, perehtyä uuteen materiaaliin, jota on julkaistu sitten vaikutusarvion julkaisemisen. Seuraava kalvo. Toteutimme useita tutkimustehtäviä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä vaati paljon työtä, toimistotyötä, kirjallisuuteen perehtymistä, mutta myös kenttätyötä. Tässä huomioitiin komissio ja muut EU-tason toimijat, mukaan luettuna EFSA. Käännymme myös jäsenvaltioiden ja kansallisten viranomaisten puoleen, teollisuuden järjestöjen, kuluttajajärjestöjen puoleen, pk-yritysten edustajien puoleen. Huomioimme myös kolmansien maiden sidosryhmät. Aivan lyhykäisesti ydinkysymyksistä, joita meidän on pyydetty arvioimaan. En voi mennä tässä yksityiskohtiin, vaan annan sitten puheenvuoron kollegoilleni, jotka käsittelevät näitä minun jälkeeni. Mutta viisi pääkysymystä, jotka liittyvät soveltamisalaan määritelmiin, vaikutuksiin, joita tällaisella keskitetymmällä lupajärjestelmällä olisi, kuinka tehokas tällainen tulisi olemaan, mikä on jäsenvaltioiden viranomaisten rooli tässä uudessa järjestelyssä ja minkälaiset keskinäiset suhteet tällä olisi muiden säätelyvaatimusten kanssa. Ja vielä muutama sananen ennen kuin annan puheenvuoro eteenpäin. Tämä luonnos on kaikkien käytössä. Se valmistellaan vielä hyvissä ajoin ennen seuraavia kuulemisia – ja totta kai vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Steven Tompkins saa nyt ensimmäisenä puheenvuoron. Hän voi vastata ensimmäisiin kysymyksiin johtopäätöksistä ja suosituksista. Jack, uh, ne- Kiitos Jack. Seuraava dia. Ensimmäinen asia, jota me käsittelemme on tämä määrittely. Meillä kerrottu, että uusi, elintar- uusi elintarvikkeiden ensimmäinen määrittely on vuonna 1997. Tämä liittyy siihen, että kaikki, mikä on tuotettu vuoden 1997 jälkeen, on uusi elintarvike. Mutta tämä periaate on hyvä, koska sen otetaan uudet markkinoille tulevat tuotteet huomioon, mutta kun puhumme kuluttajan teollisuuden edustajan kanssa, että tästä, tähän liittyy erilaisia näkemyksiä teollisuuden kannalta. Sillä koetaan, että uusi määritelmä merkitsee, että potentiaalisesti sadat tuhannet tuotteet vaativat nyt luvan uusi el, elintarvikkeena. Jos kategorioita muuta, kaikki mikä on 97 jälkeen tuotettu voisi olla uusi elintarvikkeiden hedelmät, uudet hedelmälajikkeet, joka on perinteisellä jalostuksella saavutettu, sitä tulisi yhtäkkiä uusi elintarviketta. Oliko tämä Koassion aikomus tai ei, niin tästä tulee iso hallintataakka. taakka tästä selkeyttämisestä, että meillä on oikeus epävarmuutta kuluttajille kuluttajan näkökulmasta. Heidän vaikutelma oli lähes päinvastainen, jos määrittely on hyvin laaja. Se merkitsee tämän porsanreikiä. Ja uuselintarvikkeet saattavat päästä läpi ilman lupaa. Tämä, tämä mielipiteiden polarisoituminen on huono asia aloitteen kannalta ja meidän mielestä – pitäisi olla enemmän vuoropuhelua komission, muiden julkisten tahojen, teollisuuden ja kuluttajien kuluttajajärjestöjen välillä, jotta tämä uuden määritelmän vaikutukset olla nähtäisiin. Keskitetty lupamenettelyvaikutus. vaikutus. Kuulemme, että lupamenettelyssä ensimmäisen lausunnon antaa EFSA. Tämä vähentää jäsenvaltioiden arviointia prosessin alussa. Se on hyvä asia. Se merkitsee, että uusi elintarvikkeen hakemusaika lyhenee. Aikaisemmin ehkä sadat tutkijat ovat dokumenttia nyt heitä vähemmän. Tämä on virtaviivaistetumpaa, mutta täytyy muistaa, että hakemusmenettelyssä on monta vaihetta, joissa on, voi olla, olla hidasteita. Komitologia menettely on hidas. Pääsuosituksemme on, että jos komissio haluaa vakavasti luoda hakijan kannalta luotettavan menettelyn, jossa on tiukat aikataulut, niin pitää sekä luoda lisää takarajoja, aikatakarajoja prosessiin ja perinteisten ruokien menettelyn yksinkertaistaminen tämän myönteistä, jos on jostain muusta maasta elintarvike, jota suuri osa väestöstä käyttää, jota pidetään turvallisena, niin totta kai arvioinnin pitäisi olla yksinkertaistettu. Erityisesti kolmasen maiden haastattelut olivat sitä mieltä, että tämä on rajoitettua arvoltaan, koska tämä lähinnä perusraaka-aineisiin ja suurin osa uuselintarvikkeista joutuu jonkinlaisen jalostamisen kohteeksi. Jossain vaiheessa tämä yksinkertaisen menettely on rajoitettu hyödyltään, jos se kohdistuu vain muutamaan tuotteeseen. Tämä datavaatimus, turvallisen käytön historia ja tiedon ilmoittaminen tämän turvallisen käytön dokumentoiminen on erittäin hankala kysymys tässä on paljon tieteellistä keskustelua tästä. Ja nämä turvallisen käytön historian osoittamiseen liittyvät vaatimukset täytyy selkeyttää. Täällä vältetään, että prosessista tulisi yhtä pitkittynyt kuin tavallisesta uusen elintarvikkeen prosessista. Tarkistelemme uuselintarvikkeen hakemuksen kustannuksia ja resurssivaatimuksia emme kyenne tekemään johtopäätöksiä, no tämä, koska tämä on täysinkin elintarvikevirastoon suuntaviivasto, jotka ovat tulossa lokakuussa, sellainen geneerinen luvan myöntämismenettely on hyvä asia. Periaatteessa PK-yritysten ei tarvitse käydä täyttä menettelyä, jos muut ovat jo olennaisesti käyneet tämän tien läpi etukäteen. Mutta tämmöinen tällaista geneeristä menettelyä varten täytyy olla ja tietosuojaa. Teollisuudella erityisesti oli vähän huolta siitä, että tietosuojajärjestely, sitä ei voi pitää aina annettuna. Jos iso firma työskentelee esimerkiksi tutkijoiden kanssa esimerkiksi datan keräämisessä, jossa on tieteellisessä julkaisussa julkaistu, voi merkitä, että tietosuojalupa ei voida myöntää menetisot yritykset työskentelevät tutkijoiden kanssa, joten jos tietosuojajärjestelmä ei toimi niin hyvin, jos tietosuojaa myönnetään niin usein kuin pitäisi, se luo tämän tietosuojajärjestelmän, vetää tietosuojajärjestelmän alta maton pois. to the uh, role of Kiitos Steven. Eli sitten kansallisten virastojen rooli keskitytyssä järjestelmässä. Ehdotuksessa on todettu, että jäsenvaltioiden rooli olisi vain se, että se äänestää komiteassa ja antaa sitten ehkä luvan sille, että uusia elintarvikkeita tuodaan EUn markkinoille näiden arvioiden ja lausuntojen pohjalta. Valtaosa sidosryhmistä, myös jäsenvaltioiden viranomaiset ja EFSA itse – totesivat, että he haluaisivat, että jäsenvaltiot auttavat EFSA, kun tehdään turvallisuusarviointeja antamalla omia tietojaan tutkimuksen käyttöön ja tällä tavalla myöskin voitaisiin saada aikaan konsensuspäätöksistä, kun kyse on sitten äänestyksistä komiteassa. Toisaalta tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, kuinka todennäköisesti jäsenvaltiot vastustavat perin yhteisiä elintarvikkeita kolmansista maista, koska se riippuu sitten hakijoiden toimittaman tiedon laadusta, kun ajatellaan turvallista kulutusta. Eli suositukset tutkimuksesta ovat, että jäsenvaltioiden pitäisi olla mukana turvallisuusarviointien tekemisessä, mikäli heillä on asiantuntemusta ja myöskin EFSAn tieteellinen uskottavuus täytyy ottaa huomioon. Sitten, jos jäsenvaltiot perustellusti vastustavat asioita, niin sitten pitäisi ottaa käyttöön täsmällinen ja selkeä tietokanta, joka liittyy turvallisen kulutuksen historiaan ja sitten voitaisiin selventää vielä tämän käsitteen merkitystä. Ja sitten viimeinen asia, jota tutkittiin, eli asetusehdotus ja muut elintarvikesäädökset EU-ssa. No, monet asiat tulivat esille, kun kuultiin alan edustajia ja myöskin kun EFSAssa puhuttiin uuselintarvikkeista, joihin liittyy terveysväittämiä. Uuselintarvikkeidenhän täytyisi käydä läpi kaksi erillistä arviota. Toinen, toinen on sellainen, jota vuoden 2006 asetus edellyttää. Ja sitten on viiden vuoden tietosuojajakso, joka liittyy terveysväittämiin. Mutta ongelma on se, että yritysten on aika hankala toimittaa erillisesti tietoja, samanaikaisesti tietoja, jotka liittyvät tuotteen turvallisuuteen, kun ajatellaan uusi elintarvikearviointeja, ja sitten tietoja, jotka liittyvät terveysväittämiin. Tällaiset tiedot usein saadaan, kun tehdään kliinisiä tutkimuksia, joihin saattaa mennä aika pitkä aika. Eli jos nämä kaksi erillistä arviota tehtäisiin eri aikaan, niin silloin tietosuojajakso ei välttämättä osuisi saman aikaan, ja tästä saattaisi olla sitten yritykselle ongelmia, ja se saattaisi lannistaa yrityksiä hakemasta näitä lupia. Sitten on päällekkäisyyden riski, kun katsotaan uusi elintarvikearviointeja, joissa on tiettyjä elementtejä, Silloin pitäisi tehdä uusi turvallisuustarkistus vuoden 2013 asetuksen pohjalta, mutta turvallisuusarviointi on hyvin samantyyppinen kuin uusi elintarvikkeiden arviointi. Eli palautteen pohjalta voitaisiin yhdistää nämä arviot ja prosessit yhdeksi, ja voitaisiin varmistaa, että nämä menettelyt ainakin suoritetaan samanaikaisesti, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä. Ja lopuksi vielä yksi asia, kuluttajajärjestöt ovat ottaneet esille, että tässä vaiheessa ei ole mitään harmonisointia EUn tasolla, kun ajatellaan näitä kasviosia näissä elintarvikkeissa. Eli tietyt kasvisubstanssit voitaisiin lukea elintarvikkeiksi joissain jäsenvaltioissa ja toissa ne luetaan lääkkeiksi. Ja se voi aiheuttaa sitten ongelmia keskitetyssä järjestelmässä, koska päätökset ehkä estyvät, jos uuselitarvikkeet, jotka sisältävät jotain kasvia. Eli suositus oli, niin turvallisuusarvioinnit ja terveysvaikutukset pitäisi tarkastella samanaikaisesti, jotta nämä tietosuojajaksot alkavat ja päättyvät samanaikaisesti. Jos tehdään kaksi eri arviota peräkkäin, niin sitten pitää tehdä erityisjärjestelyitä, jotta voidaan olla johdonmukaisia näiden eri tietosuojajakausien välillä. Sitten nämä ravintosubstanssit. Tarvitaan vähän enemmän ohjausta jotta voidaan välttää turhaa päällekkäisyyttä turvallisuusarvioinneissa. Ja koska ei ole harmonisointia tiettyjen kasviosien osalta, niin sitä pitäisi miettiä tarkkaan, jotta voidaan varmistaa, että se ei vaikuta tämän uuden menettelyn tehokkuuteen. Eli kollegani voi sitten vielä puhua tämän lopun. Tämä on lyhyt yleiskatsaus meidän äh, arvioinnista. Olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Grazie, Kiitoksia näistä tiedoista, vaikutusten arvioinnista. Ja kiitos myöskin EFSAlle alustuksesta. Ja nyt sitten puheenvuoron saa esittelijä James Nicholson. Ole hyvä. Uh, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, etten ollut täällä alussa. Olin maatalouden koordinaattoreiden kokouksessa. Tiedämme, että kon- valiokunta kokouksessa on paljon päällekkäisyyksiä tällä viikolla, mutta kiittäisin kaikkia oikein sisällyksekkäästä esityksestä. Tässä on kiinnitetty huomiota johonkin merkittäviin huolenaiheisiin ja odotetaan varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden mielipiteitä. Ennen kuin keskustelu avataan, niin ehkä ihan lyhyesti vaikutusarvion kolme suositusta – Nämä vaativat merkittäviä korjauksia parlamentin mietinnössä. Ensinnäkin ehdotukseen määritelmä ja sovellusala eivät todellakaan ole selkeyttäneet selintarvikkaiden sovellusala ja määritelmä. Tämä on selvää minun omista keskusteluista julkisten yksityisten tahojen kanssa, että mitään konsensusta ei ole artiklan kaksi määrittelystä ja uuselintarvikkeiden määrittelystä. Täällä on syntynyt paljon huolta teollisuudessa. Vaikka vuotta täytyy olla, kun aukkojen vähentämiseksi asetuksessa innovaaville tuotteille millä on vaik- äärimmäisen vaikea hyväksyä komission nykyehdotusta, jossa ei ole mitään luokittelua vaikka tämä on tärkeä keskustelu, jota on käyty tässä valiokunnassa. Meillä on ollut myös työpa- työpajassa tulen käsittelemään myös mielekkäämpää tapaa käsitellä kategorioita ja päivittää käsitettä, joka on sitten tulevaisuuden kannaltakin robusti niin, että odottamattomat teollisuuden muutokset tullaan katsotuksi. Ja mielestäni myönteistä, että komissio tunnustaa tämän on päätavoitteen koskien tietosuojaan. Mutta tämä tietosuoja-arviointi on osoittanut tämän heikkouksia tällä viisivuotiskaudella. Ensinnäkin meidän täytyy tarttua teollisuuden, tähän teollisuuden huolenaiheeseen, että ää, tietosuoja liittyen terveysväitteisiin. Essan ei pidä terveysväitteisiin hukata resursseja. Ja hakemusten koordinoinnin puutte saattaa tehdä tietosanan puutteelliseksi. Ja sitten ää, äh, viittaus liittyvä ongelma liittyen oman yrityksen sisäisen datan käyttöön. Se tätä ei saa nollata. Meidän täytyy tunnustaa teollisuuden ja yliopistojen arvokas yhteistyö. On tosi tärkeää, että tämä yhteys säilyy, eikä sitä räytetä turhaan tällä uuselintarkeasetuksella takarajojen suhteen. Puhutun arvioinnin yhteen viimeiseen tekijään, jossa että tässä hakemuksessa ei ole vielä takaraja. Minusta takarajat nopeuttaisivat uusille tärkeiden hakemusten käsittelyä. Meidän täytyy tarkastella lähemmin, missä alueella voidaan asettaa takarajoja ja va- miten voimme vauhdittaa hakuprosessia. Komission antavan lausunnon antamisaikaa voitaisiin tiputtaa ehdotusta yhdeksästä kuukaudesta. Voisimme myös harkita myöskin pysyvän komitean päätökselle takarajaa. Tämän sanoisin tällä hetkellä. Ja nyt annan puheenvuoron takaisin. Ja kuuntelen varjoesittelijöitä ja muita kollegoita. James. Adesso... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät ja ensimmäiseksi Pilara Ajuso. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös komissiolle, esittelijälle, EFSAlle ja näille asiantuntijoille. Kuten sanoitte hyvän, tämä on nyt kolmas lainsäädäntökausi, jolloin käsitellään tätä aihetta ja toivottavasti voimme nyt edetä nopeammin. Meillähän on tästä jo kokemusta Mehän olemme samat esittelijät ja varjoesittelijät edelliseltä kaudelta, ja tämä varmasti voi edetä nopeammin. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi. Mielestäni tärkeintä tällä hetkellä on nyt nämä määritelmät. Määritelmät ovat erittäin tärkeitä, myöskin asiantuntijat tähän viittasivat, koska silloin tämä saattaa aiheuttaa paljon epävarmuutta oikeudellisesti ja muita ongelmia. Eli täytyy tehdä hyvin selväksi myöskin nämä menettelyt, joissa sovelletaan nanoteknologiaa. Sitten kolmasista maista peräisin olevat elintarvikkeet. Ehdotus on ihan järkevä, mutta täytyy muistaa, että vaatimukset kolmansissa maissa eivät ole täysin samat, eivätkä myöskään menet käsittelyt, sen suhteen, miten käytetään elintarvikkeita, miten laitetaan ruokaa. Ja kaikki tämäkin täytyy pitää mielessä. Tietosuoja. No, olen samaa mieltä siitä, mitä sanottiin näistä akateemisista organisaatioista, jotka ovat mukana tutkimuksessa. Uskon, että elintarviketeollisuus on tehnyt tiukkoja sopimuksia, jotta se voi käyttää näitä tietoja yksinomaisesti, eikä tämä akateeminen instituutio, joka varmasti maksun tästä työstä. Ja tämä on hyvä ehdotus, että PK-yritykset voivat ryhmittäytyä esittääkseen ehdotuksen. EFSAsta varmasti sinne tulee enemmän työtä ja puhumme tästä, kun puhumme budjetista. Eli tämä täytyy ratkaista. EFSAn edustaja sanoi, että tämä on ilmaista ja että tästä ei peritä maksua. Jos tästä ei peritä maksua, jos työtaakka lisääntyy, jos vähennetään budjettia, niin tämä on aika vaikea sitten ratkaista. Eli tästä pitää keskustella ja löytää ratkaisuja. Ja pyytäisin, että EFSA tekisi selkeitä sääntöjä teollisuudelle, koska meille tulee muuten paljon ongelmia, niin kuin on nyt konkreettisesti nähty terveysväittämien osalta. Näiden sääntöjen pitää olla selkeitä teollisuudelle, muuten tästä koituu paljon ongelmia. Sitten muut säädökset, esimerkiksi kloonattu liha, se nyt ei ole tässä mukana, mutta tähän saattavat liittyä kehittyä eri menettelyt ja voitaisiin pyytää näitä väittämiä samanaikaisesti tai myöhemmin. Ja kun nämä aikataulut menevät päällekkäin, niin silloin pitää olla myöskin sääntö, jotta todellakin ne ovat samanaikaisia eikä peräkkäin. Ja sitten konkreettinen kysymys. nämä uuselintarvikkeet, jotka saavat luvan artikloiden 4, 5 ja 7 mukaisesti vuoden 1997 tekstistä. Nämä otetaan uudelle luettelolle ja siksi nämä hakijat eivät enää näy tässä, eikä ole enää tätä suojaa, joka on uuselintarvikkeilla, jotka ovat saaneet luvan uusien sääntöjen pohjalta. Suunnitteleeko komissio jotain siirtymäkautta tai jotain ratkaisua näille elintarvikkeille? Esimerkiksi tässähän on puhuttu tästä viiden vuoden tietosuoja-ajasta. Kiitos. Kiitoksia sitten Auken. Yes. Thank you, Mr. Chair. Eh, Kiitos puheenjohtaja aivan pieni sananen yleisellä tasolla vaikutusarviosta. Vihreillä on se tuntemus, että yrityksistä huolehditaan paljon enemmän kuin kuluttajista. Tämä näkyy myös siinä keskustelussa, jota käydään. Ihmiset ja kuluttajat pitäisi ottaa keskustelun ytimeen eikä niinkään yrityksiä. No sitten komission ehdotuksesta Meillä olisi muutama kommentti. Kloonatusta ruoasta. Meillä on huolia sen suhteen, että kloonattu ruoka jätetään eksplisiittisesti pois soveltamisalasta, jotta ei synny säätelyaukkoa, niin täytyy varmistaa, että on asianmukaisia sääntöjä niin, että ainakin perusvaatimukset täyttyvät uudessa lainsäädännössä ennen kuin se astuu voimaan. Tämänhetkiset säännöt eivät ole riittäviä, mutta ne ainakin varmistavat sen, että kloonattua ruokaa ei voida tuottaa, tuoda markkinoille ilman hakemusta ja ilman vaikutusarviota. Jos kloonattu ruoka jätetään pois soveltamisalasta, niin sitten kloonatuista eläimistä saatu ruokakin voidaan tuoda markkinoille ilman, että kukaan sitä huomaa. No sitten nanomateriaaleista. Mehän olemme aiemmin keskustelleet siitä raja-arvosta, joka olisi merkinnöillä, kun tuote sisältää nanomateriaaleja. Määritelmä on tällä hetkellä uudelleen tarkasteltavana ja meillä on edelleenkin suuria huolia, mutta tämä on sitten taas eri kysymys. Kynnysarvon suhteen on puhuttu su- suunnitelluista teknisistä nanomateriaaleista. Ja sitten jos yli 50 prosenttia tuotteesta on, niin merkintä pitäisi olla. Komissio nyt ehdottaa sitä, että tämä määritelmä pätisi myös uuselintarvikkeisiin. Tässä tapauksessa kuitenkaan kyse ei ole merkinnöistä, vaan riskiarvioista. EFSAkin tunnustaa sen, että tässä on epävarmuutta ja suosittaa eri kynnystä elintarvikkeille. Jos 50 prosentin kynnystä noudatettaisiin merkintä tarkoituksissa ja myös uuselintarvikeasetuksessa, niin syntyy se vaara, että tietyt nanomateriaalit eivät tulisi määritelmän piiriin ja näin ollen eivät myöskään tulisi uuselintarvikeasetuksen piiriin. Niihin ei sovellettaisi riskiarviota eikä esihyväksyntää. Riskiarvio uuselintarvikkeiden suhteen on sellainen, että pitäisi hyväksyä konservatiivisempi lähestymistapa ja se kynnysarvoita EFSA suosittelee. No sitten täytäntöönpano säädökset kolmantena kysymyksenä. Me emme voi hyväksyä sitä, että täytäntöönpano säädöksillä hyväksytään se, onko tuote uusi elintarvikeasetuksen alainen vai ei. Euroopan parlamentti on aina korostanut delegoitujen säädösten roolia tällaisissa lainsäädäntöasioissa. Sama pätee myös siihen, kun päivitetään unionin luetteloa. Emme voi hyväksyä, että tässä käytetään täytäntöönpanosäädöksiä. Miksi uuselintarvikkeet käsiteltäisiin lupamenettelyssä ilman Euroopan parlamentin mukana oloa, kun taas entsyymit, makeutus, makuaineet, lisäaineet alistetaan tällaiselle menettelylle. 2008 määräys sisälsi sen, että parlamentin myötävaikutuksella listaa voidaan päivittää. Komissio nyt ehdottaa sellaista menettelyä, jossa parlamentilla ei ole minkäänlaista veto-oikeutta. Kiitos puheenjohtaja. Grazie, non essendoci... Kiitoksia, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ah, sieltä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota EFSA ja strategia arviointikeskusta esityksestä. Jaan huolen GMOten ja klooniruoan poistamisesta määritelmästä toivon, että ne kestellään erillään ja asianmukaisesti. Haluaisin lisätä yhden huolen aiheen komission huolenaiheisiin luin tämän vaikutusarvion ja pari juttua pisti silmään. Tämä on kysymys kolmosista maista, tämä 25 vuoden turvallisuusarvio, historia. Pitäisi etsiä vähän tiivimpää määritelmä. Jos komissio saa tuottajalta dataa kolmesta maasta, niin miten komissio kykenee arvioimaan, että data on luotettavaa, millä menettelyyn? Tämä yksin yksinkertaistettu menettely ja, ja epämääräiset kriteerit turvalliselle käsittelylle johtaa siihen, että vain hyvin argumentoita ja vastalauseita, jotka vievät pohjan pois tältä esitykseltä, joten ehdotuksen määritelmiä täytyy tiukentaa. Uuden ehdotuksen lupaa menettelystä hakemuksen enää jäsen, lähetetään jäsenvaltioiden viranomaiselle komissio kiertää hakemukset jäsenvaltioihin, mutta hakemus tehdään suoraan komissiolle ja e- EFSAlle riskiarviointia. Ymmärrän, että muutoksella pyritään lyhentämään tarvittavaa aikaa, mutta kuten arviointi osoitti, että aikaa ei ole niin olennaista monille hakijoille kuin ennustettavuus. Arvosta jäsenvaltioiden asiantuntemusta, mutta ja olen huolestunut, että jäsenvaltioiden osuus, asiantuntemuksen osuus uuselintarkeiden arvioinnissa pienenee, erityisesti kun meillä ei ole varmuutta, onko EFSAlla kapasiteettia käsitellä sitä hakemusmäärää, mikä on tulossa. Siinäpä se. Siellä kollega Boilan ja Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Potts, olkaa hyvä. A já budu nový v tom týmu, protože včera jsem byl jmenován stínovým zpravodajem eh, pro... Minut on nimitetty eilen esittelijäksi act ryhmässä Ja minun on sanottava, että pystyin tässä illan yön aikana tutustumaan tähän vaikutusarvioon ja itse asiakirjaan. Minä aika lailla kyllä säikähdin yhtä lailla kuin edellisenäkin vuonna, kun sain materiaalin luettavakseni. Mikä tämä ehdotus oikein on, jos määritelmää pitää muuttaa, jotta voidaan tehdä selväksi, mikä kuuluu tämän ehdotuksen soveltamisalaan? Tarkoitus on varmistaa, että tässä kaikessa on järkeä ylipäätään. Miten me voimme ottaa kantaa tähän ehdotukseen, kun keinotekoinen kynnysarvo 1997 voisi tarkoittaa sitä, että satoja tuhansia elintarvikkeita yhtäkkiä muuttuukin uuselintarvikkeiksi. Miten me voimme käsitellä sitä valtavaa epävarmuuden määrää, minkälainen vaikutus tulee olemaan tällä keskitetyllä hakumenettelyllä. Ensinnäkin hallinnollinen taakka todennäköisesti lisääntyy valtavasti ja toisaalta taas on huolia sen suhteen, että tietyt ainekset, jotka voivat olla riskaabeleita tai vaarallisia, eivät sitten tule ollenkaan soveltamisalan piiriin. Tällä hetkellä minua todellakin kauhistuttaa ja uskon, että yhdessä Nicholsonin kanssa. Tämä kauhistus kenties muuttuu sitten tyytyväisyydeksi siitä hienosta työstä, jota asiantuntijat tekevät komissiossa. Kiitos. Ja sitten neuvoston edustajat, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja että tämä kohta on otettu esityslistalle. Kiitos myöskin valiokunnalle, joka on ollut kovin kiinnostunut näistä aiheista. Myös puheenjohtajavaltio Italialle tämä on ratkaisevan arkaluontoinen kysymys. Myöskin haluaisin kiittää komissiota, valiokunta ja siitä, että on edetty tässä asiassa ja yritetty löytää tasapainoa. Meillä on nyt kokemusta neuvotteluista vuonna 2009-2010. Ja aikanaan pystyttiin sitten syventämään yksityiskohtaisesti tätä koko pakettia. Mielestäni Tämä keskustelu on erittäin hyödyllistä, kun ajatellaan tätä tehtävää, joka puheenjohtajavaltiolla on. Ja kun ajatellaan sopimusta, joka toivottavasti saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti toimielinten välille. Neuvoston kannalta voin kertoa, että jo Kreikan puheenjohtajakaudella Usean otteeseen keskusteltiin aiheesta ja nyt puheenjohtajavaltio Italian pitää vielä määritellä kysymykset, jotka vaikuttavat vielä sellaisilta, että niitä pitää käsitellä vähän syvällisemmin. Eli ensinnäkin meidän täytyy katsoa tätä luetteloa uusista elintarvikkeista ja sitten määritelmät, jotka liittyvät nanomateriaaleihin. Me omalta puoleltamme olemme päättäväisiä ja haluamme sitten käsitellä tätä asiaa oikealla tavalla, eli varovaisesti ja huolellisesti, jota tässä asiassa vaaditaan. Ja voimme sanoa, että otamme huomioon kaikki ne kannat ja asiat, jotka ovat tulleet esille tässä keskustelussa. Eli meidän pitää enemmän sitoutua tähän ja ehdottomasti haluamme tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, joka meille on merkittävä viitekohta. Kiitos. Kiitos puheenjohtajavaltiolle en tiedä, haluavatko asiantuntijat lisätä vielä jotain tai vastata johonkin kysymyksiin. Eli onko teillä? Ei ole mitään. No ensin saa, sitten komissio saa puheenvuoron sen jälkeen esittelijä. Thank you very much, Mr. President, and thank you also. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä tärkeästä ja hyödyllisestä keskustelusta. Kenties määritelmästä ensin. Tietenkään komission tarkoituksena ei ole sisällyttää uuselintarvikkeita, joita ei ole aiemmin pidetty uuselintarvikkeena tähän määritelmään. Johdantopuheenvuorossani totesin, että sovittelun tulostahan tämä on. Ja me olemme sitoutuneet siihen, että selkeytämme määritelmää ja teemme siitä toimivan sekä kuluttajien että yritysten kannalta niin, että saamme oikeusvarmuutta ja ymmärrämme, mikä on uusi elintarvike ja mikä taas ei. Tarkoitus ei ole takautuvasti kattaa sellaisia elintarvikkeita, joita aiemmin ei pidetty uuselintarvikkeena, vaan tarkoitus on selkeyttää näitä kategorioita. Tässä yksi esimerkki. Nykyisen asetuksen mukaisesti esimerkiksi proteiinit, joita saadaan hyönteisistä. Ne katsotaan uuselintarvikkeiksi, mutta koko hyönteisistä ei pidetä uuselintarvikkeena. Tämä johtuu siitä sanamuodosta, joka on asetuksessa, eli ainesosat, jotka saadaan, on se sanamuoto. Kun yksityiskohtaisesti kuvaillaan kategoriat, niin sitten syntyy tällaisia harmaita alueita, jotka voivat aiheuttaa ongelmia. Se oli lainsäätäjän tarkoituksena tuona ajankohtana. Ja totta kai mielellämme helpotamme ja parannamme ymmärtämystä sekä kuluttajien keskuudessa, jotka haluavat saada tietoa, jotka haluavat turvallista ruokaa lautasille ja myös haluamme helpottaa yritysten asemaa. No sitten tämä luettelo. Yksi ja ainoa lista tästä laaditaan, luettelo laaditaan. Monet elintarvikkeet nyt jo ovat vastaavuudeltaan samanarvoisia. Meillä on lukuisia toimijoita, jotka tuottavat tuotteita, jotka ovat vastaavia kuin jo markkinoilla olevat tuotteet. Näin ollen on järkevää laatia yksi ja ainoa luettelo, kunhan asetus astuu voimaan. Ja sitten muutoin kaikkia muita pidetään generisesti hyväksyttyinä. Tämä on yksinkertaisempaa, jotta ei tule tätä monimutkaista vastaavuusmenettelyä sovellettavaksi. Haluan myös vakuuttaa valiokunnan jäsenille, että klooni ruoka jätetään tämän ehdotuksen ulkopuolelle. Silloin kun ehdotus tehtiin, me hyväksyimme sen, että klooni ruoka tulee käsiteltäväksi erillisessä lainsäädännössä. Jos erillistä lainsäädäntöä ei hyväksytä samanaikaisesti tämän kanssa, niin sitten klooniruoka tulee pitää tämän asetuksen alaisuudessa, ettei synny mitään oikeudellista tyhjiötä. Ei ole esitetty pyyntöjä tällaisen ruoan tuomiseksi markkinoille, mutta on tärkeää huomioida tämä asia asetuksessa kun ajattelemme sitä, että meillä ei ole vielä hyväksyttä lainsäädäntöä. GMO on jätetty pois ja ne pysyvät poissa soveltamisalasta, koska siellä on taas erillistä lainsäädäntöä. No sitten nanomateriaalit. Sekä kuluttajien tiedottamisen kannalta että yritysten tilanteen kannalta on hyvä viitata olemassa olevaan määritelmään, vaikkakin se on olemassa merkintätarkoituksissa. Tämä määritelmä on hyvin yksityiskohtainen ja tieteellinen sinällään, ja sitä ei voida muuttaa, koska nanomateriaalit ovat sellaisia luonteeltaan. Meistä on äärimmäisen tärkeää, että ei ole erillisiä määritelmiä nanomateriaaleille koskien vain yhtä sektoria, elintarvikesektoria, joka sitten vaihtelee asetuksittain. On tärkeää pysyä mahdollisimman johdonmukaisena silloin, kun on tällaista teknisesti määriteltyä lainsäädäntöä. Totta kai pieniä eroja on, jotka me näemme, mutta tämän täytyy pysyä kuitenkin selkeänä sekä kuluttajien että yritysten silmissä. Totta kai, aivan niin kuin EFSA jo selitti, jäsenvaltioissa on asiantuntijuutta, se säilyy. Kaikki ovat samaa mieltä, että tässä tarvitaan tiettyä virtaviivaistamista. EFSA, EFSA tekee myös muissa aiheissa yhteistyötä jäsenvaltioiden virastojen kanssa. No sitten terveysväittämät ja uuselintarvikkeet on tärkeää panna merkille se, että terveysväittämälainsäädäntö on sellaista lainsäädäntöä, jossa arvioidaan, voidaanko sanoa, että tietty ruoka, tietty elintarvike on hyväksi luille tai ehkäisee sairauksia. Terveysväittämälainsäädäntö pätee mihin tahansa elintarvikkeeseen. Kyse on tehokkuushyväksynnästä. Kyse ei ole pelkästään uuselintarvikkeista, vaan on hyvin tärkeää, että tämä lainsäädäntö on olemassa erillisenä lainsäädäntönä. Silloin kun kyseessä sattuu olemaan uuselintarvike, niin on hyvä muistaa, että uuselintarvikeasetus käsittelee elintarvikkeen turvallisuutta. Ja sitten taas terveysväittämän tehokkuus käsitellään toisella ja näiden kahden välillä on olemassa ero. Toki ne voivat olla yhteydessä toisiinsa, mutta ennen kuin terveysväittämää esitetään, täytyy olla varma, että uusi elintarvike on turvallinen. Näiden kahden asian välillä on yhteys, mutta askeleet tai ajoitus ei välttämättä kulje käsi kädessä tätäkin seikkaa kenties voidaan selkeyttää tavalla tai toisella. Me kaikki varmaankin olemme samaa mieltä, mutta on tärkeää, että lainsäädännön tavoitteet ovat kirkkaana mielessä. Haluaisin kiittää tästä hyödyllisestä keskustelusta. Jatkossakin teemme yhteistyötä sekä neuvoston että parlamentin kanssa, jotta saamme hyvän lopputuloksen ja kenties jopa ensimmäisen käsittelyn tuloksen. Mehän olemme tehneet jo kovasti työtä tässä mielenkiintoisessa aiheessa. Kiitos. Kiitos. Ja lopuksi vielä puheenvuoron saa esittelijämme Nicholson. Paljon kiitoksia. Kiitän kovasti kaikkia, jotka ottivat osaa tähän keskusteluun. Tämä oli oikein hyödyllinen. Ja meillä on pohjaa merkittävälle askeleelle eteenpäin. Voin vakuuttaa teille, että omasta puolestani olen tekemässä uusi elintarvikkeiden kanssa, en kloonaksen kanssa erillisenä kysymyksenä. Tuohon keskusteluun en ota osaa. Se on menneisyydessä käsitelty ja sitä käsitellään muualle. Pyrin kertomaan teille mietinnön ehdotetun aikataulun mahdollisimman pieni ja toivottavasti tapaamme 7. lokakuuta työpajassa. Kiitos. And, uh, then... Kiitoksia. Ja me voimme nyt päättää kokouksen. Ja, ja se perheportretti siis otettiin 14.45 täällä kokoussalissa. Kiitoksia, nähdään kohta.